Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, lämpimästi tervetuloa. Te monilukuinen joukko No, erityisesti tervetuloa niille, jotka ovat paikalla. ne, jotka täällä eivät nyt ole paikalla, varmasti katuvat sitä vielä huomenna, koska täällä on tärkeitä kysymyksiä käsittelyssä. Tiedonannoista kaksi huomiota. Eilen koordinaattorit sopivat joistakin mietintöjen jaoista. Se on pöytäkirjan merkitty ja keskustelimme myös joistakin ehdotuksista, mitä tulee tutkimuksiin, valtuuskuntamatkoihin ja kuulemisiin ensi vuonna. Haluamme, että meillä on kylliksi aikaa vielä viilata näitä päätöksiä, mutta tämä päätös pitää kuitenkin antaa puheenjohtajakokoukselle. Joten oletan, että hyväksytte tämän ja voin ottaa käsittelyyn seuraavan esityslistan kohdan, eli yhteisen tutkimuskeskuksen pääjohtajan Ronald Schenkelin esityksen. Hän tulee pitämään meille siis pienen alustuksen esityksen ja sen jälkeen keskustelee kanssamme. Olen kiitollinen siitä. Te kaikki tiedätte, että tämä laitos on erityisen merkittävä ja se pohtii sitä, kuinka EU tulevaisuudessa kehittyy tutkimuksessa, innovaatioissa. Tästähän on usein jo keskusteltu ja kritiikkiäkin on tullut. No, kritiikki on parasta esittää aina suoraan asianomaiselle kohteelle. Herra Schenkel, puheenvuoro teille. Olen todella tyytyväinen, että olette paikalla ja haluatte kertoa meille asioista. Tämä oli ensi kerta, vaan olette jälleen täällä ja tämä tuskin tulee olemaan viimeinen kerta. Herra Schenkel, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ich werde allerdings auf Englisch vortragen. German, äh, äh, Minä nyt kuitenkin puhun englanniksi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Olen Minulla on ilo esitellä teille, mitä me tällä hetkellä teemme ja minne olemme menossa. Tämä on olennainen osa päivän esitystä. Yritän pitäytyä 20-25 minuutissa. Vielä enemmän dioja on sitten varastossa. Annan muutaman esimerkin siitä, keitä me olemme, mitä teemme, minne olemme menossa tulevaisuudessa. Meillä on tällainen missio lausuma, mikä on erittäin tärkeä. Me, meillä me etsimme Euroopan komission palveluksia joka tarjoaa tiedeperusteista neuvontaa osana syötteenä lainsäädäntöön. Ja kohta selitän vähän, minkälaisia välineitä meillä on tätä tarkoitusta varten. Tässä on hyvin järjestetty, organisoitu valokuva sen jälkeen, kun tämän mission julkilausumme, organisaatiomme on fokusoitunut ja keskittynyt tuloksiin. Me olemme yksi harvoista pääosastoista, joilla on hallintoneuvosto jäsenmaista, jotka eivät ainoastaan anna meille strategisia neuvoja, ovat myöskin mukana ylemmän johdon nimityksessä mukana. Yhtäkään pääjohtajaa ei nimitetä ilman hallintoneuvoston päätöstä. Meillä on myös tason käyttäjäryhmä, joten työohjelmamme hyväksytään jäsenmaiden taholta, mutta myöskin pääasiakkaamme eri komission on pääosastolta hyvä, ovat hyväksymässämme sen. Seuraavaa kuvaa on vähän hankala nähdä. Meillä on seitsemän instituuttia viidessä jäsenvaltioissa. Meillä on referenssimateriaalinen niin mittausten instituutti, tämä on Heelissä, Belgiassa, maan pohjoisosassa. Meillä on ydintutkimuksen keskittynyt laitos Karlsruessa, Saksassa. Meillä on Hollannissa energia ja se tuotti noin tunti Amsterdamista pohjoiseen. Meillä on kolme instituuttia Italiassa, ISPRA-kohteissamme. Kansalaisten suojelu ja turvallisuus, sitten ympäristö ja kestävyys, ja sitten kuluttajien terveyden ja kuluttajan suoja, ja sitten Sevillassa, Espanjassa on prospektiivista teknologista, teknologiatutkimusten instituutti. Ja enemmän he ovat EUn mallintamispalvelu sellaisilla alueilla kuin ilmastonmuutos tai maatalous. Ja sitten työmme luokitteluun. Päätuote on tiedepohjainen politiikan tuki. Meillä on vielä paljon instrumentteja kehitettävänä. Puhun sitä lopuksi. Tämä on avaintoiminta. Toinen avaintoiminta on operationaalinen tuki. Suuri osa meidän työstämme liittyy päivittäisiin toimiin, turvallisuushälytykset, influenssa, Ebola-kriisit eri osa maailmaa. Mitä tahansa kansalaisiin liittyviä riskejä onkaan kysymys, mutta erityisesti kriisiin reagoiminen. Me olemme erittäin hyödyllisiä ja asiakkaamme sanovat niin, me autamme heitä kriisin hallinnassa. Kolmanneksi tärkein tehtävä on, meillä on tieteellinen, tekninen viitejärjestelmä. Ja kohta kerran esimerkkejä. Seuraava kuva kertoo, että me olemme mukana useimmissa kohdissa politiikkasykliä. Alue, jossa me olemme suhteellisen heikko, eli politiikan ennakointi. Me pyrimme vahvistamaan politiikan ennakointia. Mitä uusia kehityskulkuja tieteen alueella on, jotka tarvitsevat mahdollisimman riskin, ei ainoastaan mahdollisuuden kansalaislajissa politiikan ja pitäisi reagoida ajoissa riskin hallitsemiseksi. Ja toinen osa, missä täytyisi tehdä enemmän, on jälkikäteinen vaikutusarviointi, kun politiikkapäätös on tehty. Pitää tehdä ex post ja saavuttiko politiikka sen, mitä piti. Kokemuksen mukaan Aika vähän tehdään tällaista posteriorivaikutusarviointia. Sitten budjetin, budjettipiirakkokaaviona prosperity-alue, kemikaalit, bioteknologia, energia, kuljetus, infor, tietoyhteiskunta, sitten toinen osa solidaarisuus, ympäristö, terveys, ilmastonmuutos, maaseudun kehittäminen, sitten ydinohjelma, turvallisuus, sitten turvallisuuspilari sinänsä, luonnon katastrofit, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Seuraavassa kuvassa näette vähän, mitä me teemme. Me tuemme energiatekeitä esimerkiksi strategisen energiasuunnitelman laatimisessa. Me otamme laatimaan teknologiaa ja kapasiteettikarttoja. Me tarkastelemme ydinturvallisuutta, äh, energiasolujen ja aurinkosähkömoduulien alueella me toimimme. Tässä on yksityiskohtia, joita ei tule lukemaan ääneen. Olemme tehneet biopolttoainetutkimuksia. Monet teistä varmaan tuntevat sen. Tiedätte varmaan, että me sertifioimme no 60 prosenttia kaikista maailmaan aurinkosähkömoduleista. Miksi? Monet väittävät, että tehokkuus, data ja suorituskyky ovat erinomaisia, mutta laboratoriossa voimme todeta, että usein väitteet eivät pidä paikkaansa, ellei meillä on sertifiointilaboratorio, joka varmistaa, ovatko väitteet tosia. Tässä on esimerkki ilmastonmuutos. Tämähän tiedätte, me mallinnamme Kaksi vuotta sitten ensimmäisessä ehdotuksessa me analysoimme tätä business as usual skenaariota, mitä tapahtuisi kasvihuonekaasuille. Ja teimme ympäristön pääosastolle arvion, mitä pitäisi tehdä, jos haluamme pysyä tässä kahden asteen tavoitteessa, millä alueella saadaan parhaat äh, kasvihuonepäästösäästöt. Ja tässä on esimerkki tekijöiden vuorovaikutuksella pyrimme integroituun data-analyysiin ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi. Meillä on merkissä mallit globaaleja energiaskenaarioita varten. Meillä on myös moduulit ja tietokannat päästöjä varten, kasvihuonepäästöjä ja saasteita varten eri alueilla. Meillä on perusmallit ja meillä on tietokanta, meillä on dataa ilman saasteista vaikutusta kemiaan ja ilmastoon ja käytämme erilaista maaperäsadedataa, pyrimme arvioimaan, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voisi olla terveyteen, maatalouteen, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia saattaisi tästä sukeutua. Me toimme ympäristöpääosastoja ja muita pääosastoja skenaarianalyyseissa. Seuraavassa kuvassa, jota ette ehkä näe, Mainitsin, että kriisiin reagoiminen on erittäin tärkeää. Tässä esimerkkejä viime vuosilta. Me olemme tukeneet esimerkiksi Abruzzan maanjärjestyksen yhteydessä. Me teemme tyypillisesti tuhoarvioita, jatkuvaa seurausta. Ja se valtiossa tapahtuu suuria tuhoja, esimerkiksi metsäpaloja tai maanjäristystä, joku kysyy siellä – Aina kriisin sattuessa toimme asiakkaitamme itsenäisten tuhoarvioiden tapauksessa, koska maat haluavat, saattavat haluta käyttää EUn solidaarisuusrahastoa ja me arvioimme, että lasku vastaa kohtuullisesti arvioita. Ja sitten esimerkkejä siitä, mikä on panoksemme Euroopan tutkimusalueelle. Tämä liittyy tähän Erawatchiin ja Eranettiin, mitä meillä on tutkimuspääosaston kanssa yhteistyöprojektina. Me arvioimme jäsenvaltioita, alueita, joissa laadimme analyyttisia maaraportteja, indikaattoreita, arvioimme dataa kollegojen kanssa – jotta meillä olisi dataa, joka ottaisi seuraamaan Euroopan tutkimusalueen kehitystä ja eri tutkimuspolitiikkoja. Seuraavassa kohdassa taas toinen esimerkki, tämä, tämä scoreboard, tulostaulu, joka vuosittain julkaisemme. Me arvioimme TK, yritysten T&K-investointeja, eli yksityisiä investointeja globaalisti. Me seuraamme tuhatta tärkeintä yritystä Euroopassa ja Yhdysvalloissa eri alueilla ja me vertailemme investointidataa, jotta oppisimme sitä jotain, voisimme antaa neuvoja, miten Eurooppa pärjää suhteessa muihin maihin. Olemme juuri julkaisseet uuden investointitulostaulukon. Hyvät uutiset ovat siinä, että Euroopan maat ovat ylläpitäneet korkeata menotasoa. Sinä noin 8 ja 6,5 prosenttia, 9 prosenttia, 89 prosenttia on keskimääräinen investointiaske EUlla, joka herättää erittäin korkea Yhdysvaltoihin nähden. Mutta erityisesti high-tech-alueella on kuilua. is shown on the next slide. This concerns genetically modified organism. We are the community reference laboratory. Me olemme tällä alueella yhteisö referenssilaboratorio, joten koordinoimme kaikkia laboratorioiden työtä EU-ssa, jotta voidaan tarkistaa geenimuunneltujen organismien markkinoilla olevien sellaisten sääntöjen mukaisuus. Tässä selvitys juuri julkaistiin, jos oli aika hyvä kattavuus, niin siellä on vaaroja kilpailuvääristymiä nyt ensi vuonna, koska 30 GMOta nyt EU-markkinoilla on, mutta odotamme, että niille vuoden kuluttua kasvua tulee noin 120 GMO, ihan hyvin tarkasti täytyy katsoa tätä luvanantopolitiikkaa sovelletaan samanlaisella tavalla kautta EUn. Seuraava kuva osoittaa yksinkertaisesti, että Euroopan talousasueeseen annamme panoksemme pää, pääsyn tärkeisiin perusrakenteisiin, siis yhteisön remoissa, mutta seitsemän referenssilaboratoriota on, joissa meillä on tällainen referirooli, tuomarirooli, päästöjen laboratorio koskien ajoneuvoja, jos ei pelkästään tehdä tutkimusta, tarjotaan pääsyä yhteistyöhön meidän kanssamme ja tutkimukseen ja koulutusta ja tohtoriopiskelijoille ja muille ihmisille myöskin ehdokasmaista, jotka voivat hyötyä meidän kokemuksestamme. Seuraava taidetaan hypätä yli, se on vähän liian monimutkainen. Siinä on erinomaisuusverkosto, jota koordinoimme kolmen muun tärkeän laboratorion kanssa EU-ssa jälleen, jotta voimme tukea erinomaisuutta tällä alueella ja koulutuksessa. Seuraava kuva koskee kansainvälistä paneelia, jonka, jota David King johtaa. Vertaisarvinointi siellä tehtiin viime vuonna JRCC. Tiedättekin varmaan, että tulokset olivat hyvin rohkaisevat. Sieltä tuli vahvistusta, että meillä on hyvää edistystä siinä, kun yritetään saada aikaan tuloksia. He olivat vakuuttuneita erittäin hyvästä, joskus loistavasta laadusta. Tässä kun politiikalla pyritään tukemaan tiedettä Paneeli teki myös hyvin paljon suosituksia, he ovat hyvin hyödyllisiä siinä ja me laitamme suosituksia toteen, panemme ja pitäisi olla aktiivisempia ja ennakoivampia. Itse asiassa tämä suositus, kun tehty nyt komissiolla, pitäisi olla päätieteellinen neuvonantaja ja monet muut ehdotukset tulevat tässä kyseeseen. Seuraava kuva osoittaa teille, mikä mielestäni on JRCn kannalta tärkeää pitää yllä tieteellistä erinomaisuutta, eikä vain puhua siitä, vaan että saadaan sen osalta aikaan tulokseen, joten seuraamme erinomaisia julkaisuja. Luonnontieteisiä tiesseissä sitä on tärkeimmissä aikakauslehdissä tieteellisissä ja tästä annamme tunnustusta ja vuosittainen palkintoseremoniaan, jossa annetaan tunnustusta hyvistä saavutuksista ihmisille eri toimialueilla – Seuraava kuva antaa viestin yhdestä paneelin suosituksista jota David King johti, että pitäisi kehittää tällainen korporatiivinen strategia eri tuleville vuosille. Sen prosessin keskellä olemme. Visiolausunto tehtiin ja organisaatiota haluaa viedä siihen suuntaan, että tieteellä perustellaan politiikkaa optikkoja. Me tulemme luonnontieteellisiltä taustoja meillä on ja usein oli rajoittuneisuutta, jolla investointi tarpeeksi siihen, että katsotaan taloutta, ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, mikä olisi tärkeä politiikan teon kannalta. Joten lisäämme näitä kompetensseja ja tämä on yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä tässä strategiaprosessissa, että täytyy lisätä henkilökuntaa ja pätevyyttä, ammattipätevyyttä tällä alueella. Siinä näette monia, äh, muutamia muita strategisia tavoitteita, joita siinä määrittelemme. Ja yksi, tai kun tämä strateginen tavoite on, ja kun ollaan siinä vaiheessa, että konsultoimme kaikkia asiakkaitamme komissiossa, ensimmäinen kokous juuri oli hallintoneuvoston kanssa, niin haluaisimme keskustella tästä myös työryhmässä, joka meillä on parlamentin parlamentissa, että kaikki sidosryhmät saadaan tietämään su- siitä suunnasta, johon me olemme menossa seuraavien viiden vuoden aikana. Varmaankin tämäkin voidaan hypätä yli, kun otetaan jäljellä oleva aika huomioon. Tämä vähän en ennen aikaista. No nyt kun seitsemäs puiteohjelma alkaa, niin työryhmä e, parlamentin ja JRCn yhteisen tutkimuskysymyksen välillä otettiin esille, koska erityisesti teillä oli sellainen tunne täällä, että Euroopan parlamentti itsessään voisi hyötyä tieteellisestä kompetenssista, jota JRCssä on käytössä. Ja me olemmekin tehneet aika paljon selvityksiä tästä tarpeesta parlamentissa ja seuraava kuva osoittaa, että mitä itse asiassa teemme parlamentin kanssa, joten päivitämme tietojanne viimeaikaisista toimista. Me oikein hyvän idean siitä, että mitä tällä hetkellä tehdään, jotta voimme tukea näitä eri osastoja komissiossa yritystoiminta, ähm, ympäristö niin edelleen, missä menemme politiikkojen muotoilussa ja tämä on sellainen äh, ikään kuin etene, jossa voi olla interaktiota ja etukäteen, jossa voidaan ehkä teitä hyödyttävää ja kiinnostavaa tietoa tarjota ja monilla eri tavoin voimme tukea teitä myös. Seuraava kuva osoittaa tällaisen tutkimuksen selvityksestä, joka teille on tehty, tutkimus siitä terveysalalla, mitä kiemoilla on vaikutuksia terveyteen ja elintarvikkeisiin terveysvaatimuksesta. No, tämä tehtiin viime vuonna kestävästä maataloudesta, maaperän suojelusta, sitten sitten ke- sisätiloissa käytettävien kemikaalien mahdolliset terveysvaikutukset ja sitten modernin bioteknologian mahdolliset vaikutukset Eurooppaan kokonaisuudessaan. Seuraava kuva osoittaa tavan, jolla tämä interface-työryhmä teki työtä. Aiempi puheenjohtaja oli Reino Paasilinna ja siitä näkee oli kokous, jossa keskusteltiin siitä, mitä tehdään kehitysmailla, GMOiden terveysvaikutukset, integroitu eh, saastumisen estämisvalvonta, toimistovirasto, joka on hyvin tärkeä, koska siellä käsitellään teollisia laitoksia EU:ssa ja ilmastonmuutos oli myöskin tärkeällä siellä tässä kokouksessa. Muutama esimerkki vain mainitakseni ja sitten johtopäätökset. Varmaankin vähemmän aikaa käytin kuin aioin alun perin. Euroopan parlamentti on tällainen avain sidosryhmän edustaja JRClle. Pitäisimme hyvänä aktiivisempaa vuorovaikutusta teidän kanssanne, erityisesti Itravaliokunnan kanssa Mahdollisesti mm, emme ole tarpeeksi tunnettuja teidän keskuudessa, ja sen vuoksi käytämme tätä mahdollisuutta tulla mahdollis- suhteellisen varhain tänne itävaliokuntaan, että uudet jäsenetkin voivat hyötyä näistä yhteyksistä meidän kanssamme. Teen, teemme myöskin vielä lisää asioita. Seuraava 28. lokakuuta näyttää lokakuvaa tämän, niin tällaisen vuosittaisen avausluennon JRCn osalta organisoimme täällä Brysselissä. 250 ilmoittautumista on tähän mennessä tuli kaikki teidät. Kutsumme sinne puhuja on Amerik- amerikkalaisen tieteenedistämissäätiön johtaja Len Lesher, joka on myös Science-lehden päätoimittaja. Ja hän kertoo teille Euroopasta ja Yhdysvalloista tällä tärkeällä hetkellä tiedeyhteistyön kannalta. Ja sitten seuraavaksi vuodeksi, ensi vuodeksi suunnitellaan näyttelyä 3-6. toukokuuta, jossa haluaisimme esitellä sen, mitä teemme ja yrittää saada aikaan parempaa vuorovaikutusta parlamentin jäsenten kanssa. Varmaankin tähän lopetan ja annan teille mahdollisuuden kysyä kysymyksiä. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia herra pääjohtaja tästä kattavasta esityksestänne. Tässä tulikin paljon tietoa. Täällä on jo ensimmäinen puheenvuoropyyntö, eli kiinnostusta löytyy. Kollegat haluavat varmastikin esittää kysymyksiä tai esittää mielipiteitään. Kukapa tässä on nyt ensimmäisenä? Gutierrez Cortines ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, tästä esityksestä. Olen hieman huolissani, koska olen havaitsevainen, että näissä suurissa keskuksissa, jossa toimitaan monikulttuurisesti ja monilla rintamilla tutkimusasioissa, niin saman aikaan pitää tavallaan seurata tutkimuspolitiikkaa. Mutta täällä puuttuu kaksi asiaa. Ensinnäkin eurooppalainen tendenssi diagnosoida asioita, indika- löytää indikaattoreita ja tarkkailla asioita. Ja suuri ero Yhdysvalloissa tehtävän tutkimuksen ja joidenkin tutkimuskeskusten välillä Euroopassa on valtaisa. Eli me tarvitsemme erilaisten karttojen lisäksi ratkaisuja. Ongelmat ovat ehkä samoja eri alueilla, mutta ratkaisut eivät vastaa aina samaa. Eli Pohjois-Euroopassa tarvitaan eri ratkaisuja kuin Etelässä. Ja saman maankin sisällä tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Eli tarvitaan lisää panostusta juuri ratkaisuihin, ei niinkään diagnosointiin. Ymmärrän, että tutkimuskeskuksessa seurataan sitä, mitä on tehty ja halutaan tehdä ehdotuksia, mutta havaitsen myös, että esimerkiksi maataloudessa ja kestävyydessä, kun katsotaan taaksepäin, niin Mafalda sarjakuvan kirjoittaja äh, sanoi, että Mafalda katsoo tulevaisuuteen silmät selässä. No, ehkä tässä tehdään vähän samalla tavoin. Meidän täytyy tuottaa entistä enemmän maataloudessa, mutta äh, emme voi ajatella ainoastaan mitään hidasta maataloutta vaan meidän täytyy katsoa, miten väestökehitys, ilmastonmuutos ja korkeampi tuotanto voidaan yhdistää. Ja näin esimerkiksi kastelujärjestelmä voitaisiin parantaa entistä, entistä enemmän. Ja mielestäni tutkimuskeskuksen pitäisi pyrkiä löytämään ristiriitaisia ilmiöitä Euroopasta, jossa Eurooppa ampuu tavallaan omaan nilkkaansa. Nature-lehden artikkelissa elokuussa puhuttiin REACHista. Siinä sanottiin, että Euroopan täytyy 50, 50 kertaistaa tutkimukset tietyissä alueissa, joissa juuri REACHin kautta pyritään siihen, että tätä pystyttäisiin vähentämään. Ja sitten toiseksi Sveitsissä ja Norjassa – puhutaan Euroopan direktiiveistä, joilla historiallista perintöä, jolla aiheutetaan haittaa. Esimerkiksi vanhojen rakennusten ongelmaan. Siihen ei ole millään tavalla puututtu. Ja lisäksi kolmanneksi Euroopassa maksetaan siitä, että Etelä-Euroopassa revitään irti maasta oliivi puita. Jotkut niistä ovat yli tuhat vuotisia ja samoin viiniviljelyksiä. Parhaita ja vanhimpia viiniköynnöksiä revitään irti maassa ja tässä todella toimitaan itseään vastaan. Eli nyt pitäisi näyttää punaista valoa. Täytyy olla tiettyä tutkimuspolitiikkaa siitä, mitä näillä nyky säädöksillä todella saadaan aikaan, koska tässä toimitaan varsin tuhoisasti. Correra de Campos. Kiitos. Seuraavaksi Correra de Campos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o professor eh, Schengen. Haluaisin kiittää professor Schengeliä erinomaisesta esityksestä liittyen JCR ja sen toimintaan. Haluaisin sanoa, keskuksen kehittyminen on ollut vaikuttavaa. Teidän antamanne tiedot ovat erittäin kiinnostavia erityisesti liittyen ICRn historiaan ja taustaan. Annatte tietoa selkeässä muodossa, kerrotte taustasta. Tiedämme, miten keskus on hyvin odottamattomin tavoin kehittynyt 30 vuoden aikana. Mutta esityksenä antoi vähän kuva sitä, miksi näin on käynyt. Siirryn nyt strategiaan. Asiakirjoista näyttää ilmenevän, että JCR on reagoinut aika lyhyen aikavälin perspektiivillä sitä myöten, kun toimielimet niitä ehdottavat. Ydinenergian kontrollointiin ja turvallisuuteen sitten GMOihin ja sitten pandemioihin ja sitten se on ymmärtänyt, että tutkimuksessa pehmeissä tieteissä on tärkeää, niin sitten se on taas laajentanut tutkimus aluetta. Tuo on tietysti kiinnostavaa ja jaloa. Kysymykseni kuitenkin on, tuletteko jatkamaan tältä pohjalta? Teillä on paljon kokemusta keskuksesta. Mitä te tekisitte, jos te aloisitte, aloittaisitte aivan puhtaalta pohjalta? Toimisitteko te aina reaktiivisesti? vai toimisitteko seuraavan kymmenen vuoden aikana jotenkin toisin, ottaen huomioon rahoitusnäkymät. Ja meillä on syytä odottaa, että ne ovat paremmat kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mitä tekisitte tuolla tiedolla? Kiitoksia, Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie profesorze... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä professori Schenkel, komissio, jotta se voisi legitimoida tieteellisesti toimintansa niin sanotun ilmastopaketin yhteydessä, tukeutui vähän uskottavaan malliin, IPCC, IPCCn esittämään malliin, joka rajoittuu yhteen muuttujaan, nimittäin hiilidioksidin määrään ilmakehässä. Työstetäänkö täällä yhteisessä tutkimuskeskuksessa johdonmukaisempia ja uskottavampia tieteellisiä malleja, jotka oikeuttavat muut. otetaanko huomioon muut, kuten auringon aktiivisuuden muutos, näitähän on satoja näitä tekijöitä ja muuttujia. Tässä on tukenut vain yhteen tekijään. Tämänhän tieteilijät tietävät, että matemaattinen malli, sitä voidaan käyttää eri tavoin ja eri asioita siitä ennustaa, otan, riippuen siitä, mitä tekijöitä malliin otetaan. Siis tällainen koherentti malli, eikä tällainen epäuskottava, johon komissio on tukeutunut. Ja jos niin, jos tällainen malli on, niin pyytäisin sitten tietoja siitä. interessante Tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Sitten kollega Odi. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin vuorostani kiittäisin teitä rapajohtajan esityksestänne. Haluaisin ilmaista parlamentin huolen teille. Kansalaiset, joita me edustamme, ja tutkimuslaitokset, joihin olemme yhteydessä, julkiset ja yksityiset tutkimuslaitokset ovat asioiden kehityksestä huolestuneita, eikä tämä ole mitenkään uutta, kun valmistaudun tähän kokoukseen. Katso, mitä komission jäsen Buskään totesi 2000. Hän esitti hätähuudon tutkimuksen puolesta ja halusi eurooppalaista tutkimuskeskusta. Te puhutte roolista neuvonantajana. Voitteko te antaa neuvoja komissiolle ja kertoa, miten me voisimme lähestyä aitoa eurooppalaista tutkimuspolitiikkaa. Laitoksia on koko joukko ja kolme logiikkaa tässä erittäin monimutkaisessa äh, tutkimuskentässä. Ensinnäkin hallitusten välinen alue, jossa jäsenvaltiot säätelevät asioita. Sitten toimielimen välinen Logiikka on instituutioita, tutkimuslaitoksia ja muita. Ja sitten on yhteisötaso. Miten me tässä voisimme luoda johdonmukaisuutta toteuksemme eurooppalaista tutkimuspolitiikkaa. Ja sitten rahoituskysymys. Siinä 80 prosenttia tie tutkimusrahoituksesta tulee jäsenvaltiolta, tai siis tapahtuu jäsenvaltiossa. Miten me voisimme julkisia menoja lisäämättä y- yhteisöllistä tutkimusmenoja vähän niin kuin maataloutta? Onko tuo toteutettavissa? Toivottavaa, tulisiko siitä soiva peli? Ja sitten, jos Euroopan investointipankki, onko se hyödyllinen väline, onko teillä kokemusta ohjelmien rahoittamisesta sitä kautta? Olen ilmaissut parlamentin jäsenten huolen. Komission jäsenemme tekee parhaansa, mutta tieteellisen eurooppalaisen laitoksen johtajana – Miten näette tutkimuksen kehityksen? Miten me näkisimme tuloksia globaalissa kilpailussa? Me etsimme siulua, mutta presidentti de Gaulle sanoi, että me etsimme siulua, mutta meidän pitäisi myös löytää se. Kiitos. Sitten Riera Maduren. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Schenkel. Kiitos, että olette paikalla täällä valiokunnassa. Te, kuten aina, kerroitte hyvin kattavasti ja selkeästi meille vanhoille, mutta myös uusille jäsenille asioista. Tämä työ, jota yhteisissä tutkimuskeskuksissa tehdään, on äärimmäisen tärkeää mutta eurooppalaiset eivät sitä useinkaan tunne kovin hyvin, eivätkä aina myöskään tämän parlamentin jäsenet. Nyt näytitte tai toitte selkeästi esiin sen, mitä työtä näissä keskuksissa tehdään. Uskon kuitenkin, että arkipäivä ei suju aina aivan yhtä jouheasti, ja siksi haluaisin kuulla hieman enemmän mitalin kääntöpuolesta. Ja haluaisin kysyä teiltä, mitä vaikeuksia yhteisellä tutkimuskeskuksella on edelleen sen arkipäiväisessä toiminnassa, kun se täyttää velvoitteitaan ja pyrkii päätavoitteeseensa, eli tukee siinä, että se tukee komissiota poliittisten päätösten tekemisessä, mikä on sen asema riippumattomuuden ja rahoituksen suhteen. Haluaisin tästä hieman kuulla lisää. Sitten pari konkreettista kysymystä. Joko olette työstämässä tai teette yhteistyötä jonkin toi, yhteistyötä Euroopan teknologia- ja innovaatiokeskuksen kanssa. Ja sitten toiseksi vähän siitä, mitä herra Odi sanoi. Puhuitte tästä poliittistieteellisestä työstä ja viittasit ehkä enemmän suhteisiin teollisuuteen. Mutta haluaisin myös tietää, teettekö jotakin aivan omaa työtä erän sisällä, analyysejä, tai pohditteko sitä, kuinka tätä tutkijoiden yhtenäistä markkinaa voitaisiin entistä paremmin järjestää, esimerkiksi liikkuvuutta, ja tutkimusrakenteita Euroopan tasolla, että koordinaattori, äh, koordinaatio ja niin edelleen jäsenvaltioiden välillä. Tässä kysymykseni. Dankeschön, Frau Kollegin. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi herra Bütikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitos puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Yhdessä kuvassanne viittasitte siihen, että JRC haluaisi tulla tärkeimmäksi instanssiksi, jotta Euroopan päätöksentekijöitä voitaisiin ohjata tarjoamaan tieteeseen perustuvia politiikkaoptioita. Tästä kysyisi vähän lisää kernaasti. Toivottavasti tämä nyt ei kuulosta liian piikikkäältä, mutta taitaa se aika tulla vaikeaksi tämä asia, koska kun nämä kansalliset resurssit on, niin niihin tietysti voidaan tukeutua, mutta miten sitten parlamentissa päätöksentekijöinä sitten minä, minä ymmärsin tähän astisesta parlamentin ja JRCn yhteistyöstä, niin se ei vielä sitä tee tärkeimmäksi tiedeperustaisten politiikkaoptioiden tarjoajaksi. Miten teidän mielestänne tämän yhteistyö pitäisi rakentaa, jotta tämä missiolausuma, jonka sinne kirjoititte, joka on hyvin kunnianhimoinen, että se ei pelkästään siellä ole kirjaaminen, vaan siitä tulee myös realiteetti. Kiitos sitten Chichester. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä nähdä Tatari Schenkel valiokunnassa taas ja kuulla, kuulla toiminnasta Minulla on ollut ilo seurata sitä useammankin kauden virassani. Olen kuunnellut kollegoiden kommentteja kiinnostuksella. Ja vielä innokkaammin odotan vastaustanne herra Kirkin näkökohtiin liittyen vaihtoehtoiseen tieteelliseen tutkimukseen ilmastonmuutospolitiikkaan olemme se erittäin kiinnostunut herra Odin konseptista yhteinen tiedepolitiikka, ikään kuin yhteisen maatalouspolitiikan pohjalta. En tiedä, miten se toimisi, mutta haluanpa kuulla, mitä te ajattelette. Ja herra Campbells myös kysyi, miten te aiotte käyttää lisävaroja. Viime vuosina meillä on ollut hankaluuksia ylläpitää icl rahoitustasoa. Enpä tiedä, miten tuossa lisäämään rahoitusta, mutta kiinnostavaa kuulla. Päälläkökohtani kuitenkin on, että vetoaisin kollegoita käyttämään mahdollisuutta, jos sellainen tarjoutuu, että vierailisitte yhdessä tai useammassa icr instituutissa. Olen ollut Sevillassa, Karlsruessa. Suosittelen sitä lämpimästi. Omin silmin näkemiselle ei ole korviketta. Ja näin ihan tieteellisessä hengessä. Ja pidän tervetulleena järjestystä ensi vuonna järjestää täällä näyttely. Sanoisin, että voi olla saada meppejä kuulemaan teidän aloitusluentoa, mutta koska tämä on vaalipiiriviikolla, silloin ihmisillä on kiire. Mutta rohkaisen kollegoja vierailemaan, mutta ja tulen painottamaan tätä asiaa myös koordinaattoreiden kokouksessa. Kiitos tästä vinkistä. Ehkä kollega Chichester tästä pitäisi varmasti keskustella vielä koordinaattoreiden keskuudessa niin, että Tätä voitaisiin uudelleen tarjota koko valiokunnalle. Ja etsittäisiin yhteinen aikataulu tälle. Seuraavaksi kollega Vogen. Uh, this is the first time I've heard this, uh... Kiitoksia. Ensimmäisen kerran näin tämän esityksen keskuksesta ja mielestäni se oli hyvinkin mielenkiintoinen. Näyttää, että kaikki kollegat heidän pitäisi tukea tämän keskuksen työtä, erityisesti vaikutusten arvioinnista, koska todellakin uskon, että kaikki meidän politiikkamme, lainsäädäntötyömme pitäisi olla <coughs> sellaista, joka näyttöön perustuu ja josta tehdään vaikutusten arviointi. Sitten nämä henkilömäärät numeroissa, ehkäpä sitä voisi tällaista kommentoida. Pääpointtini on kuitenkin tästä ilmastonmuutoksen mallintamisesta, jotka muutkin kollegat mainitsivat. Näyttää, että että on paljon akateemista, akateemisia elimiä organisaatioita kautta Euroopan tekevät samanlaista mallintamista ja Länsi-Walesissa muutama kuukausi sitten tehtiin äh, tietokone mallintamista eri skenaarioista. Kysymykseni on, että teettekö muiden organisaatioiden kanssa lähestytä yhteistyötä tai elinten kanssa, jotta voitte jakaa tätä tietoa niiden kanssa tutkimuksesta ja näytöstä, koska tietysti se olisi tapa, jolla tupla päällekkäistä työtä voitaisiin rajoittaa. So, herzlichen Dank. Kiitos. Olipa paljon kysymyksiä. Nyt pääjohtaja, teillä on puheenvuoro. Saatte vastata tähän kaikkeen. Toivottavasti pystyttekin vastaamaan, vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja jos ette, niin ehkä sitten joskus myöhemmin. Ah, Um, I, I try to... Pyrin vastaamaan siinä järjestyksessä, kun kysymykset esitettiin siinä määrin kuin mahdollista. reth, otti esille useita asioita, jotka ovat tärkeitä, mutta minun täytyy sanoa, että ICR tarvitsee fokusta. Emme me voi kaikkea tehdä. Minä en pystynyt antamaan kaikki yksityiskohtia teille, mutta meillä on seitsemän, kahdeksan pääaluetta. Niillä me pitäydymme. Jos täällä on väärinkäsitys tullut, haluaisin selkeyttää, me haluamme tuloksia. Perustutkimus. Sitä me teemme vain siinä määrin. Meidän täytyy sitä tehdä osoittaaksemme uskottavuutta näillä avainalueilla. Missiomme ei ole tehdä perustutkimusta – innovointeja tieteen eturintamalla. Emmekä me suurinta osaa resursseja sinne kohdenna. Me teemme tätä osoittaaksemme, että ihmiset meillä tuntevat alansa riittävän hyvin kyötäkseen sitten yhdistämään tietoja, jotka tieteen kentällä on tarjolla, ja luodakseen sitten skenaarioanalyysejä ja poliis, politiikkaa vaihtoehtoja. Tämä on semmoinen pääreaktio, niin. Me emme työskentele kaikilla alueilla, johon hän viittasi. Tämä, tähän Nature-artikkeliin liittyen, joka koskee Richie, eh, kirjoittaja on entinen JCRn työntekijä, Ekvamin työntekijä, sen ECRn osa, joka kehitti vaihtoehtoja eläintutkimukselle. Hän meni Johns Hopkins-tutkimukseen, mikä on valitettavaa, ja hän tiesi, että Reachin semmoista eläinmäärästä liittyy erilaista, sitä erilaista dataa tarjolla. Oli paljon ääristä, kun tehtiin arvioita, kuinka paljon eläimiä tarvitaan eri toksisuustesteihin. Minusta ei ole kovinkaan robusta ja robustia ottaa ainoastaan näitä ääriarvoja. Täytyy myös arvioida, minkälaista erilaista tietoa meillä on, jotta saisimme robustin arvion. Mä sanoa suoraan, että me emme ole ollenkaan iloisia tuosta julkaisusta. Data ei ole robustia. Sitä manipuloitiin tiettyyn suuntaan. Olemme tehneet tämän myös selväksi Nature-lehdelle. Näin me haluamme toimia for Mr. Correro de Campos. I'm, I'm very pleased. Uh, Ferrero Campokselle. Olen oikein tyytyväinen siitä, mitä sanoit. Se, miksi saamme tämän hyvän reaktion asiakkailta on, että me teemme innokkaasti asiakastyytyväisyysseurantaa. Olen myös päättänyt tavata pääosastojen johtajia tasaisin väliajoin kartoitamme horisonttia, katsomme mitä viiden vuoden kulussa on tulossa, mitä olemme tekemässä näillä alueilla, mihin aiheisiin tarttua. Emmekä tee tätä yksin. JCR, JRC lenee paras tutkimusverkosto. Meillä on paljon kumppaneita. Suurin osa meidän työstämme tehdään verkostoissa. Me tuskin, työskentelemme ollenkaan yksin. Työtä ei voi muuten tehdäkään. Vaikea kysymys oli, miten ajaisit yleensä organisaation, jos aloittaisit alusta. Hyvin herkä kysymys. No, jos minä aloittaisin alusta, en sitä maantieteellisesti jakaisi sitä niin kuin olemme tehneet. Jos me haluamme poikkitieteellisiä työryhmiä, on haitaksi, että me olemme jakautuneet ympäri Euroopan. Mutta tämä on todellisuutta. Ja tämä voittaaksemme me käytämme teknologiaa, videokonferensseja, jotta työskentelisimme yhdessä. Mitä tulee kommentteihisi, jotka liittyvät rajoitusperspektiiviin, näkymiin, minun käskustani on Täytyy siltä pohjalta, että budjettiin kasvoi nolla kasvoa. Olisi väärin pyytää lisää rahaa. Ehkä minun ei pitäisi toimia näin, mutta tällainen, se me olemme tällaisia. Tämä on meidän korkean johtamme. Me haluamme priorisoida, fokusoitua uudelleen. Olemme kertoneet tämän asiakkaillemme. Meidän täytyy fokusoitua tietylle alueelle, eikä etsiä uutta kasvua, vaan yhteistyötä muiden EUn tärkeiden pelaajien kanssa herra Gerkille ja ympäristömuutokseen li- ilmastonmuutokseen liittyen. Olemme tavallaan me uhreja, missä tehtävämme on asiakasvetoista tieteellistä teknistä tukea. Mutta on myönnettävä ilmastonmuutosalueella meillä on 70-80 ihmistä kokonaisuudessa. Me emme tee ollenkaan perustutkimusta. He ovat ovat omistautuneita haittojen vähentämiselle ja niihin sopeutumiseen. Tutkimusportfoliomme on paljon asiakkaamme DG-ympäristöön tahdonmukaista. Emmekä katso niinkään paljon muita vaihtoehtoja. Seuraamme tätä geoinsinööritiede-ajatusta, mutta – ajatus, että ilmakehään levitetään hiukkasia, niin sitä ennen tarvitaan paljon robustimpaa informaatiota, koska mahdolliset haitat voivat olla valtavia. Joten seuraamme tutkimusta muiden organisaatioiden kanssa hyvin läheisesti. Yksi kumppanimme on juuri tehnyt Science-lehteen politiikkaforum artikkelin ja bioinsinööritieteestä ja lähestymistavasta. Ja kerromme, mitä meidän mielestä täytyy tarvitaan ennen kuin sitä voidaan harkita. Mutta tämä ei ole meidän alueemme. Emme mene näille alueille, emme tee tutkimusta. Eikä meillä olisi kapasiteettia siihen. Me fokusoimme enemmän ilmastonmuutoskeskusteluun ja kilpailukykyyn. Haluamme perehtyä taloudelliseen ulottuvuuteen paremmin että voisimme paremmin arvioida eri tutkimuksia. Tiedätte tanskalaisen Lombogin, joka on puhunut il- taloudellisista vaikutuksista. Haluamme tarkastella lähemmän me ainoastaan sosiologisesti ja ympäristön kannalta, vaan myöskin taloudellisesti. Odi, joo. Herra Odi, tämä kysymyksen on tietysti vaikea minulle. Me emme tee tutkimuspolitiikkaa. Kaikenlaista me JCRssä teemme, mutta emme tutkimuspolitiikkaa. Annamme tieteellistä tukea jollakin alueelle tutkimuspääosastolle, työskentelemme läheisessä yhteistyössä. Mutta politiikkatyövälineet ovat sitten tutkimuspääosastolla. Yksi keino vahvistaa tutkimusta Euroopassa on käyttää paljon enemmän kansallisia varoja eurooppalaisella tasolla. Tällä hetkellä kansallisia varoja käytetään oman maan tutkimuslaitosten tukemiseen. Olisi lisäarvoa ja sen valtiot avaisivat oman rahoituksensa kilpailuille ja voisivat osallistua erinomaiset tutkimuslaitokset muista maista. Jos kaikki voisivat tehdä näin. Ja, ja jos projekti valita tapahtuisi erinomaisuuden osaamisen pohjalta. Jos erinomaiset tiimit muista maasta voisivat osallistua tämä, tämä vaikutukset olisivat merkittävät uskoakseni. Täytyy ottaa huomioon, mikä tilanne todellisuudessa on. Claire kiitos myönteisistä kommenteista. Mitä vaikeuksia me kohtaamme? Iso, isoin yksittäinen ongelma on rekrytointi. Suurin osa henkilöstöstä jakaa tämän ongelman. Meillä oli juuri hallituspääosaston ja EPSOn kanssa tiivis keskustelu. On suuria vaikeuksia nykysäännöllä saada erinomaisia tutkijoita organisaation. Menettelyt ovat rankat ja pitkät. Meillä oli hyvää vuoropuhelua David Kingin suositusten jälkeen hänen laadittuaan raporttinsa. Meillä oli hyvää vuoropuhelua DG Adminin kanssa, että saisimme erityiskilpailuja spesialisteille, jotka valitaan tieteellisen erinomaisuuden pohjalta vai sen pohjalta, että he ovat tehneet tutkimushallintoa jossain, jotta meillä olisi myös runsaasti väliaikaista työntekijöitä, väitöskirjan tekijöitä, postdoc-opiskelijoita, tieteellisiä vierailevia tutkijoita. Mutta tämä on suurin yksittäinen ongelma tulevaisuudessa. Teknologia ja innovaatio, mainitsin jo, päätimme jo ottaa osaa ohjelmiin, jos ne liittyvät ydinosaamiseemme. Jos tutkimuspyyntöjä tulee alueella, jos olemme erittäin vahvoja, otamme osaa. Eeraahan Euroopan tutkimusalueeseen viittasi äsken. Rapunikovin kommentti on ihan korrekti, ymmärrän mitä sanotte. Tämä missio me todetaan, että luotettaviin tiedepolitiikan optioiden tarjoaminen Euroopan politiikan laatiolle. Emme halua olla ainoita. Se on epärealistista ja ylimielistä. Ja toivottavasti ymmärsitte aikaisemmista kommenteista, että työskentelemme hyvin verkostoituneesti. Kun puhumme eurooppalaisesta politiikan tekijästä, me tarkoittamme olennaisesti komissiota, jolla on yleensä aloiteoikeus ja tukemme tulee komissiolta. Meillä on paljon vuorovaikutusta parlamentin kanssa. Mutta en ole koskaan sanonut, että me olemme suurin, ainoa tai monopolisti tällä alueella. Eikä väittäisi sitä, se olisi huono asia organisaatiolle. En halua organisaatiosta isointa tai ainoata. Se on epärealistista. Ja monopolit ovat aina huonosta. Huonoja. Joten vuorovaikutus neuvoston kanssa liittyy neuvoston istuntoihin täällä. Meillä on turvallisuuden alueella yhteistyötä. Muuten neuvoston kanssa ei ole paljon yhteistyötä. Kun jäsenvaltioilla on hyvin päättävät, hyvin toimivat tiedeneuvonantajat. Ja työskentelemme itse asiassa yhdessä, kun sitten esitämme kantoja Euroopan komissiolla. Try to answer your first points and I, I think I asked the second. Varmaankin toiseen pointtiin jo vastasin. Emme lisärahoitusta etsi, yritämme pysyä sinne, missä olemme. Tätä haluamme osoittaa, että kansalliset viranomaiset, asiakkaat, että he luottavat meihin, että he ovat valmiita maksamaan siitä työstä, jota teemme heidän puolestaan, joka on ikään kuin, tai se pitäisi liian kaukana <clears throat> olla instituutioista, joista me he siihen sijoittavat, mutta tämä on se paras tapa näyttää luottamusta siihen, mitä teemme, jos saadaan muilta rahaa käsiinsä. Herra Woon, en maininnut. Meillä 2600 työntekijä, 400 saadaan tällä rahoitettu tällä ulkopuolisella rahoituksella. Mallintamisessa keskitymme hyvin paljon äh, tähän keskusmalliin ja teemme paljon vuorovaikutusta muiden mallintajien kanssa. Tietysti inputtaa siellä on äh, tärkeää, koska malli antaa sitä, mitä sinne laittaa sisään ja pitäisi löytää, mitkä ovat mitä se skenaariota siinä halutaan ja mitkä ovat parhaat raja-arvot. Ja tämä muiden kanssa täytyy tarkistaa tarkasti, koska sama malli voi antaa täysin eri tulokset riippuen siitä, että miten sitä manipuloidaan tällä syöttödatalla. Jos näkee eri energiaa, skenaarioita, niin mitkä olivat ne raja-arvot, jotka sinne laitettiin, intressiryhmät, mitä he haluavat sinne saada, ja hyvin tarkasti täytyy analysoida, että löytää parhaimman äh, syöttödatan sinne laajalle skenaariolle. Nyt varmaankin olen yrittänyt suurimman osan kysymyksistä ne kattaa. Herr Generaldirektor Schenkel darf mich... Pääjohtaja Schenkel, Kiitän teitä lämpimästi myös kollegoiden nimissä. Bytikofer vielä yksi kysymys. Puheenjohtaja, voisimmeko saada nämä kuvat tämän kuvaesityksen käyttöömme? Kyllä, ne toimitetaan teille. Kiitos myös tästä ja keskusteluista. Varmasti palaamme vielä tähän tarjottuun vuoropuhelumahdollisuuteen. niin että myös uudet ja muut jäsenet pääsevät vierailulle. Tiedän, että he ovat sinne lämpimästi tervetulleita. Tämä on tärkeä laitos. Kiitos siitä, että tulitte tänään paikalle. meine lieben Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Tutkijoiden liikkuvuudesta on keskusteltu jo useaan otteeseen ja olemme antaneet toimeksiannon myös tutkimuksen teettämisestä, eli tutkijoiden liikkuvuutta koskevan tutkimuksen, ja tämä on nyt saatu päätökseen. Tämä tutkimus on jaettu teille kaikille hienona värillisenä versiona, mutta silti haluamme, että tämä esitellään vielä täällä valiokunnassa. Keskustelemme siitä. Näin näin mitä tutkimustuloksia on saatu aikaan. Timo Viljamaa, toivottavasti äänsin tämän nyt suurin piirtein oikein, nimi on vaikea. Tervetuloa. Hän esittelee meille tämän tutkimuksen, sitten voimme esittää kysymyksiä Kiitos siitä, että esitätte tämän aikaa tiiviissä muodossa, että ehdimme käsitellä kaikki tämän päivän asiat. Olkaa hyvä. Okay. Good afternoon, everybody. Uh, my name is Kimmo Viljamaa. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Kimmo Viljamaa ja tällaista yhtymää edustan, jossa ihmiset ovat tehneet työtä tämän selvityksen eteen – Tämä muut tekijät tuossa kuvassa on mainittu. Haluaisin aloittaa selvityksen sisällöstä tai esityksen sisällöstä. Nämä asiat, jotka, josta, joita käsittelen tänään, koskettelevat periaatteessa tutkijoiden liikkuvuuden merkitystä nuorten ihmisten osalta – ja joitakin suosituksia, mitä voitaisiin tehdä nuorten tutkijoiden liikkuvuuden helpottamiseksi tulevaisuudessa. Ensin käyn läpi joitakin perusasioita, mitä tutkijoiden liikkuvuudella tarkoitetaan, ja sitten Liikkuvuustutkimuksessa on tietysti tärkeää, keskustellaan siitä miksi sitten joitakin lyhyitä huomioita tämän asian til- tilanteesta Euroopassa ja päähaasteet, jotka liittyvät tutkijoiden liikkuvuuteen. Joitakin toimenpiteitä ja aloitteita ja sitten esimerkkejä jota kutsutaan nimellä Charter and Code, ja sitten nopeita suosituksia. Mitä tutkijoiden oikeastaan tarkoitetaan? On selvää, että tyypillisesti se on eri asia kuin maahanmuutto, tämä tutkijoiden liikkuvuus jossakin on sanottu, että kyse on siitä, että voi liikkua eu alueella vapaasti, ei, ei kyse ole siis maahanmuutosta, siis liikkuvuus on asia, johon kuuluu eräänlaista kiertoa. Ihmiset menevät sinne ja tänne, ei pelkästään muuta johonkin toiseen maahan. On myös hyvin tärkeää tehdä ero lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin liikkuvuuden välillä. Lyhyt aikaväli tarkoittaa tyypillisesti muutaman päivän viikon vierailuja, ehkäpä muutama kuukausi riippuen siitä, miten se nyt määritellään. Ja sitten pitkän aikavälin liikkuvuus tyypillisesti koskee vuotta, muutamaa vuotta. Ja sitten nämä vaikeudet ja ongelmat eri liikkuvuustyypeissä tietysti eroavat toisistaan jonkun verran. On tärkeää tehdä myös ero eh, tällaisen sisäisen liikkuvuuden, sisäänpäin liikkuvuuden välillä, että halutaan houkutella tutkijoita ulkomailta ja sitten ulospäin liikkuvuus, eh, siis tutkijat, jotka lähtevät ulkomaille muihin maihin ja alueille. Tämä on myös tärkeää EU-tasolla että käsitellään sitä, että miten paljon ihmisiä ja mistä ihmisiä, tutkijoita eu tulee ja minkälaisia ongelmia on ihmisille, jotka kolmansista maista tulevat ja missä, mihin eu tutkijat sitten menevät vastaavasti, jos he siirtyvät EUn ulkopuolelle. Yksi asia on myös tärkeä, sen tärkeys kasvaa, on fyysinen liikkuvuus ja virtuaalinen liikkuvuus, koska fyysinen liikkuvuus joskus tietysti siihen vaaditaan resursseja ja ajankäyttöä ja erilaisia mahdollisuuksia, joita sitten informaatiotekniikka tarjoaa, niin voidaan sitten käyttää tähän virtuaaliseen liikkuvuuteen – se ei tietysti korvaa fyysistä liikkuvuutta, mutta täydentää sitä monin tavoin. Ja sitten viimeisenä on tehdä hyvä, hyvä tehdä ero sektorin välisen liikkuvuuden välillä, siis sillä, että on akateemista liikkuvuutta, mutta eri äh, yliopistomaailman sisällä, eri oppiaineiden välillä, tutkimusalueiden välillä, mutta nyt kun puhutaan alueiden välisestä ja rajat ylittävästä liikkuvuudesta, nuorten tutkijoiden fyysisestä liikkuvuudesta, niin se on hieman eri asia. Miksi liikkuvuus on tärkeää? Valitettavasti ei ole kovinkaan paljon monia hyviä taloudellisia tutkimuksia tämän asian tarjoamasta lisäarvosta, joita voitaisiin verrata muihin tutkimuksiin ja tilastoihin, mutta monia positiivisia tekijöitä on aiemmin tutkimuksissa yksilöity. Ensimmäinen, jos katsotaan työmarkkinoita, niin hyvä liikkuvuus antaa meille mahdollisuuden sovittaa yhteen kysyntä ja tarjonta tutkijoiden osalta Euroopassa. Tämä on siinä mielessä hyvin tärkeää, että eri maat ja alueet ovat eri tilanteissa sen suhteen, että mitä tarpeita erilaisille asiantuntijoille on. Ja tyypillinen tilanne on se, että kotimaassa tällaisia tutkijoita ei ole tarjolla tai alueelle, jos, joten jos on EU-tason työmarkkinat korkeakoulutetuille ihmisille, niin se lopulta johtaa parantuneeseen erikoistumiseen ja muutenkin saadaan parempia tuloksia tästä tutkimuksesta. Ja jos markkinat ovat avoimemmat tutkijoille, niin siitä saadaan mahdollisuus tällaisia huippuosaamiskeskuksia perustaa eri osiin EUta, jossa on sitten erilaista erikoistumista, joten kriittisen massan kasautuminen on varmaan myöskin hyvin tärkeä lisäarvo tutkijoiden liikkuvuudessa, joten ihmiset todellakin voivat siirtyä sellaisiin paikkoihin, joissa heidän lahjakkuuttaan voidaan käyttää hyväksi. Yksilöllisestä näkökulmasta on tietysti niin, että tässä voidaan sovittaa yhteen jopa nuoria, kunnianhimoisia tutkijoita, jotka ovat hyvin erikoistuneita, niin he eivät aina löydä hyvää paikkaa tehdä tutkimusta tai hyviä työtarjouksia kotimaistaan tai eh, kotitutkimuslaitoksistaan, joten liikkuvuuden kautta on sitten mahdollisuus luoda parempia uria ja yksittäisen tutkijankin luottavuutta kasvattaa. Kyse olen myös paremmasta tiedonsiirrosta. Liikkuvuudessa on paljon siitä kyse, että tietovirrat siirtyvät nopeammin eri paikkojen ja tutkimusryhmien ja tutkijoiden välillä. Tietysti parempia tuloksiakin silloin saadaan. Uutta tietoa pystytään panemaan käytäntöön kautta EUn paljon nopeammin. Sitten jos otetaan laajempi kilpailukykynäkökulma, niin korkeakoulutettujen ihmisten tarve kasvaa, koska tietoon perustuva talous vaatii enemmän tutkijoita, että meillä olisi kilpailukykyinen talous. Ja tietysti kun väestö ikääntyy, niin sekin vaikuttaa tutkijoihin – tutkijatyövoima myöskin ikääntyy ja tarvitaan enemmän nuoria tutkijoita, eivätkä nämä vaikutukset ole tasaisia kautta Euroopan, joten liikkuvuus voi tasata näitä vaikutuksia ja myöskin kolmansista maista helpottaa näitä paineita. Ja tähän liittyy myös se, että kilpailu globaalilla tasolla kasvaa lahjakkuuksista ja siinä mielessä Eurooppa tähän asti ei ole kovin menestyksessä ollut tässä kilpailussa hyvin lyhyesti joistakin asioista. Tässä ei ole nyt lukuja. Tässä on luokitteluja eri maiden osalta viime äskeisestä selvityksestä itse asiassa. IPTSL se tehtiin, joka on osa tutkimuskeskusta, niin tässä kuten nähdään, monia maita on, joissa sisäänpäiliikkuvuus on vielä aika pientä, mikä tarkoittaa, että he eivät pysty houkuttelemaan tai muulla tavalla eivät ole ehkä edes kiinnostuneita saamaan liikkuvia tutkijoita omiin maihinsa. Se on aika iso ryhmä vielä. Tuosta varmaan joitakin maita saattaa puuttua, mutta tästä tämä se tilanne suunnilleen on. Sitten on joitakin maita, joista on hyvin suuri liikkuvuus ulospäin. Pahimmassa tapauksessa saattaisi tarkoittaa, että tietynlaista aivovuotoa tapahtuu, mutta tyypillisesti on kyse siitä, että kun on pieniä kieliryhmiä, pieniä maita, niin on ehkä vaikea houkutella tutkijoita suurissa määrin ulkomailta, joten on helpompaa lähettää omia tutkijoita ulospäin, että tämä voi olla enemmänkin hyvä asia ja saada tietovirtaa sitä kautta ja rakennettua verkostoja ja saada tietovirtaa kotiin päin sitä kautta. Hyvä asia ja trendi on varmasti se, että liikkuvuus tutkijoiden osalta kasvaa. Aika monissa maissa, vain muutamassa maassa on niin, että liikkuvuus itse asiassa on vähentymässä. Vaikka trendi on se, että liikkuvuus kasvaa, niin viimeaikainen selvitys osoitti, että vielä paljon esteitä on ja tässä on näitä päähaasteita, joita nyt on äskettäin yksilöity. Ensinnäkin rahoitus liikkuvuuteen ja palkkoihin. Se on varmaankin yksi tärkeimmistä ongelmista. Ehkä rahoitus itsessään, vaan tämä rahoituks suhteessa ihmisten nykytilanteeseen usein näyttää, että liikkuvuus liittyy liittyy lyhyen aikavälin sopimuksiin, kumppanuussopimuksiin, jotka eivät ole aina kovin kilpailukykyisiä ratkaisuja. Jos verrataan työmahdollisuuksiin kotona, rahoitus liittyy joskus kotitutkimuslaitoksen ja välillinen rahoitus ja välilliset kustannukset, jotka liikkuvuuteen liittyvät, liittyvät tähän asiaan, niin tyypillisesti ne tekevät riskialttiimmaksi liikkuvuuden erityisesti nuorille tutkijoille. Toinen asia, joka on hyvin ollut nyt ajankohtainen monien vuosien ajan, on tämä sosiaaliturva ja eläkeasiat. Jotta pystyisi pitämään sosiaaliturvansa ja eläkeoikeutensa ja siirtämään nämä erityisesti nämä eläkeoikeudet, erityisesti kun on kyseessä hyvin liikkuvat tutkijat, niin se on nähty pääesteenä liikkuvuudelle. Monia asioita on tehtykin tämän asian hyväksi, mutta sitä yhä pidetään pääongelmana. Sitten erityisesti nuorten ihmisten kannalta puuttuu mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Se on nähty suurena ongelmana. Monissa maissa tällainen, että on vanhempi tutkija tai että on vakiintunut asema yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, niin siitä ei sitten synny paljon mahdollisuuksia nuorille ihmisille, erityisesti ulkomailla kilpailla näistä samoista paikoista. Kieliasiat. Selvitysten mukaan näyttää siltä, että kyse ei ole niinkään paljon tutkimusyhteisön sisällä, koska se toiminta on tyypillisesti hyvin kansainvälistä ja näillä pääkielillä paljon kirjoitetaan. Enemmän kyse on sosiaalisesta elämästä ja jossakin määrin joissain maissa kieli on tietysti ongelma jossakin maissa suurempi kuin toisissa, eli paljon on eroja maiden välillä. Sitten puuttuu sitä, että urakehityksessä äh, tunnustettaisiin tämä työkokemus, joka on saatu ulkomailta. Tämä on nuorille tutkijoille suuri ongelma. Liikkuvuus on aina riskialtista. Sen sijaan, että jää kotiin, jos luo uraansa työryhmässä, äh, tutkimusryhmässä, niin joskus on riski lähteä ulkomaille ja menettää kaikki verkostonsa, erityisesti jos liikkuvuuden kautta saatu kokemus on sellaista, jota ei pidetä positiivisena eh, ansioluettelossa. Tiedon puute. EUssa on paljon tehty eri tietopalveluiden perustamiseksi, mutta ongelmia on vielä suuressa määrin siinä, että työmahdollisuuksista muissa maissa sitä tietoa ei oikeastaan saada, eikä tieto ole näkyvää ja on hyvin vaikea saada tietoa tutkimukseen liittyvistä työmahdollisuuksista muissa maissa. Sitten puuttuu tällaista rekrytointia, joka olisi avointa ja kilpailukykyistä kansainvälisesti. Tässä mielessä monissa maissa työmarkkinat eivät tässä mielessä toimi. Menettelyt eivät ole avoimia, eivätkä eikä tietoa siirry rajan yli näistä avoimista paikoista. Maahanmuuttoa koskevat säännöt. Kehitystä on tapahtunut, mutta yhä vieläkin monet nuoret tutkijat pitävät tätä ongelmana erityisesti sellaiset, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Ja sitten tietysti joitakin oikeudellisia sopimusoikeuteen liittyviä asioita, ihmiset, jotka saavat rahaa tai tutkimusrahoitusta omasta maassaan ja haluavat sitten mennä tekemään tutkimusta eri maissa, johon tähän on parempi mahdollisuus. Joskus lopuvat siitä, koska odotetaan, että rahoitus käytetään kotimaassa, joten sitä ei voida siirtää Myöskin lyhyet, lyhyet työsopimukset ovat tyypillisiä nuorille tutkijoille, mikä tekee liikkuvuudesta riskialttiimpaa, jos sitä verrataan vakaampiin työmahdollisuuksiin kotona. Ja sitten lopuksi joissakin maissa, joissa on vähemmän houkuttelevia tutkimusjärjestelmiä, on ollut sellainen trendi, että ei haluta päästä ulkomaille lahjakkaita nuoria tutkijoita, joten ulkopä, ulospäin liikkuvuus voi olla suuri riski näille maille, koska monet lahjakkaat tutkijat eivät saattaisi palata. Ja tämä on kysymys, joka heijastaa näitä eroja tutkimusinfrastruktuureissa ja mahdollisuuksissa ja resursseissa eri maissa. Tässä muutamia pääasioita käyn ne nopeasti läpi. Puiteohjelma on ollut pääväline tälle tutkimukselle. Sitten eurooppalainen peruskirja ja käyttää menettelysäännöt rekrytoinnille. 2005 nämä otettiin käyttöön – Tämä rekrytointi halutaan saada tällä avoimemmaksi ja reilummaksi eri EU-maiden välillä. Bolonian prosessi välillisesti myös vaikuttaa liikkuvuuteen sillä tavalla, että sen kautta saadaan enemmän vertailtavuutta, joten helpompi on silloin verrata eli eri opiskelutaustoja ja monia aloitteita liittyy tohtoriopiskelijoihin, jotka ovat myöskin nuoria tutkijoita monin tavoin. Sitten on myös direktiivi tällaiselle tieteelliselle viisumille kolmansista maista tuleville tutkijoille. Sillä he pystyisivät helpommin tulemaan EU-hun. Monia tietopalveluita on aloitettu 2000-luvulla. Eramor on yksi sellainen. Euroaksesi joitakin muita, kuten Eurolink, joka on Yhdysvalloissa ja tiedottaa mahdollisuuksista EU:ssa. Ja 2008 äskettäin sitten oli uusi selonteko komissiolta, tiedonanto, jossa haluttiin perustaa kumppanuuskomissioon ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan varmistaa se, että tarvittavat tutkijat ovat käytössä yhteinen, yhteisiä toimia neljällä avainalueella on siinä ehdotettu. Tämä on tämä viimeisin aloite ja siinä on se sitten ideana, että nopeutetaan tätä prosessia, joka on jo alkanut aiemmin. Yksi esimerkki näistä äskettäisistä aloitteista, ja, ja niistä saadaan myös hyvä esimerkki EUn ongelmista on tämän menettelysääntöjen ja peruskirjan hyväksyminen näyttää siltä, että jos katsotaan kuinka monia organisaatioista eri maista on, ovat peruskirjan menettelysäännöt hyväksyneet. Perusperiaatteet, siis siitä miten tehdä työtä tutkijoiden kanssa ja heidän rekrytoimisessaan eri maista, niin näyttää siltä, Kovin harvat organisaatiot ovat tämän allekirjoittaneet. Aika monissa maissa ja tämä on yksi esimerkki, joka kertoo siitä, että tämä perustuu paljoltikin vapaaehtoisiin ponnisteluihin eri jäsenvaltioissa. Ja vaikkakin kehitystä tapahtuu, niin se on usein, anteeksi, joskus aika hidasta, josta päästäänkin suosituksiin. Nimittäin, että näyttää siltä, että EU-tason toimet yksin eivät riitä, jotta esteet voidaan poistaa tutkijoiden liikkuvuudelle. On monia hyviä EU-aloitteita, joihin on ryhdytty tällä vuosikymmenellä, mutta ongelma on se, että ilman jäsenvaltioita ja niiden osallistumista – ja ilman sitä, että he, ne hyväksyisivät nämä uudet aloitteet, niin edistys on kovin hidasta. Se on ollut myös epätasaista niin, että jotkut maat ovat hyväksyneet näitä tai omaksuneet näitä uusia aloitteita paljon nopeammin kuin toiset jotta voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltiot aktiivisesti osallistuvat tähän uuteen tutkijakumppanuuteen, on yksi avain asioista, joka täytyy hoitaa. Toinen on sitten se, että aloitteet, jotka koskevat eläke- ja sosiaaliturva-asioita, niin ehkäpä niitä täytyy enemmän painottaa. Se, mitä tar- tarkoitan sitä, että enemmän painotetaan, se on, on se, että, että olisi lainsäädäntöä, lakeja, joiden myötä ihmiset voisivat saada sosiaaliturvansa ja eläkkeensä siirretyksi. To- toisen maan ongelmana on se, että on paljon ongelmia hallinnollisessa työyhteistyössä eri maiden välillä. Tutkimusorganisaatiot ja yksittäiset tutkijat eivät tiedä näistä menettelyistä ja mahdollisuuksista, joten hyvin paljon on kyse tiedon jakamisesta menettelysääntöjen ja peruskirjan hyväksyminen, jotta saadaan rekrytointi ja työmarkkinat paremmin vertailtaviksi, paremmin avoimiksi Euroopan tasolla. Siinä tarvitaan lisätyötä ja täytyy parantaa ponnistuksia, jotta että eri organisaatiot eivät pelkästään allekirjoita vaan myös omaksuvat sen käytännössä. Sitten, miten voidaan nämä rahoitushaasteet voittaa, jotka liittyvät erityisesti nurja tutkijoita. Tutkimusapurahojen siirrettävästi niitä voi käyttää toisessa maassa helpommin. Kotiin tutkimuslaitosten tukeminen niin, että liikkuvuus ei niille ole ongelma. Jotkut ovat puhuneet tällaisista tutkimuspaketeista tai vouchereista tutkimuksessa, että varsinaisen palkan lisäksi olisi rahoitusta myös näille välillisille kustannuksille. Siinä voitaisiin auttaa lasten hoidossa, asumisasioissa, muissa perheen elämään liittyvissä asioissa, jotka saattavat vaikuttaa nuorten tutkijoiden elämään ja perheellisiin tutkijoihin. Sitten toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä tutkijoiden liikkuvuutta kolmansista maista, rohkaista jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tämän tieteellisen viisumipaketin, ehkä jotenkin muitakin tulevaisuuden aloitteita, apurahoja palaaville tutkijoille muista maista esimerkiksi. On monia tutkijoita Yhdysvalloissa, jotka ovat lähtöisin EU-sta ja niin edelleen. Tämä on asia, jota täytyy kehittää edelleen. Sitten kun on muita innovaatiota tukevia toimia, niin niitä ne täytyy koordinoida näiden liikkuvuuteen liittyvien to- toimenpiteiden kanssa. Nämä eivät ole erillisiä asioita, ne pitäisi liittää muihin aloitteisiin. Oli kyse sitten urien kehittämisestä tai, tai tutkimusapurahoista. Se mitä huomasimme ja mitä monet ihmiset ovat aiemmin huomanneet, kun liikkuvuutta on tutkittu, niin todellakin ei ole kunnollisia tietokantoja, jotta voitaisiin mitata liikkuvuuden vaikutuksia, eikä ole johdonmukaista dataa liikkuvuudesta EU-tasolla. On jopa vaikea seurata sitä, että miten liikkuvuus kehittyy EU-tasolla. Kiitos darf mich herzlich bedanken für den Vortrag. Kiitoksia lämpimästi tästä esityksestä. Nyt ensimmäiset puheenvuoropyynnöt. Kollega Suvlakas ensin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin esitystänne tarkkaavasti. Siis esitystä tästä tutkijoiden liikkuvuudesta on valitettavaa, että täällä ei tänään ole paikalla enempää kollegoita ja tiettyjä kollegoita, koska JRCn ja pääosaston johtajan esitys yhdessä tämän äskeisen esityksen lisäksi jatkona siihen, mitä olemme kuulleet kahden päivän aikana European Innovation Summitista, niin tämä kaikki liittyvät yhteen. Lundin julkilausuman kanssa ja tavoitteen kanssa, joka liittyy taas yhteen Lissabonin strategiaan. sekä kaikkeen siihen, miten tutkimus kehittyy Euroopan ulkopuolella, jotka ovat aika hallitsevassa asemassa. Eli tämä on kaikki hyvin, hyvin ajankohtaista. Ja tämä tutkimus, josta nyt kuulimme, liittyy moniin tärkeisiin, meille tärkeisiin asioihin ja siihen, miksi Euroopan yhteisön sisällä ei ole riittävästi tutkijoiden liikkuvuutta. En tiedä, ovatko nämä ehdotetut päätelmät ja suositukset voisivatko ne olla hieman konkreettisempia tai käytännönläheisempiä? Jäsenvaltioita pitäisi painostaa entistä enemmän täytäntöönpanemaan asioita. Ehkä tämä voitaisiin esimerkiksi toteuttaa konkreettisesti ja sanoa, kenen pitäisi tässä toimia. Meidän valiokuntamme vastaa tutkimuskysymyksistä ja jos tämä otetaan huomioon, niin pitäisi tehdä jotakin sellaista, jolla tätä painetta vastuu viranomaisia kohtaan tutkimuskysymyksessä saataisiin, että sitä voitaisiin lisätä on turha ajatella, että tämä on pelkkä ideologia ja järjestää tutkimuksen, koska luvut puhuvat omaa kieltään. 60 prosenttia kaikista tutkimustuloksista, ne tulevat Yhdysvalloista. Ja yli 60 prosenttia tieteen artikkeleista julkaistaan englanniksi ja noin 80 prosenttia tärkeistä laboratoriotyöstä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja tämä on paljon, kun ottaa huomioon, että 36 prosenttia tutkijoista on Yhdysvalloissa. Eli jos haluamme jotakin aikaan, niin meidän täytyy toimia entistä radikaalimmin. Kyllähän EU:ssa on jo tehty paljon, ei se siitä ole kiinni. Täällä on löydetty ongelma, mutta jotakin tästä vielä puuttuu. Ehkä meidän valiokuntammekin täytyisi tässä aktivoitua entistä enemmän. Tiedämme, että on tärkeää investoida huippuosaamiseen eikä pelkkä raha tähän riitä, eikä myöskään nykylaatutaso ole riittävä. Ainoastaan parhaat saavat tuotua parhaita tuloksia. Siis tämä ei ole pelkästään mikään taloudellinen kysymys, vaan tämä on välttämätöntä, siis tämä huippuosaamisen edistäminen. Se ollaan nyt tiedostettu EU:ssa, mutta monet tekijät, kuten liikkuvuuden puuttuminen, estävät tämän toteutumista. Eli tähän liittyy monenlaisia toimia liikkumisen lisäksi. EU:ssa on ollut jo monenlaisia toimia vuosien ajan. Meillä on ollut Lissabonin julistus, tietoon perustuva paras alue vuoteen 2010 mennessä ja niin edelleen. Haluamme tietoon perustuvan yhteiskunnan ja tiedämme, että haluamme, että tutkimukseen liittyy kolme ulottuvuutta, innovaatiot, koulutus ja tutkimus. Nämä kaikki kolme asiaa pitää siis ottaa huomioon. En tiedä puheenjohtaja, miten tämä onnistuu, mutta valiokunnassa täytyisi pystyä syvän keskustelun kautta tekemään jotakin konkreettisia ehdotuksia tässä tärkeässä aiheessa. Pyydän anteeksi, että en tässä keskittynyt pelkästään tähän liikkumis- liikkumus- liikkuvuuskysymykseen, mutta tämä oli kaikki hyvin mielenkiintoista. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Ja jos sallitte sanon tähän pari sanaa väliin. Olette sataprosenttisen oikeassa. Ehkä täällä valiokunnassa pitäisi vielä kerran pohtia sitä, että käyttäisimme enemmän aikaa näihin keskusteluihin. Olemme käyttäneet paljon aikaa keskusteluihin energiasta ja ilmastosta, ja ehkä tulevaisuudessa meidän tulisi hieman muuttaa painopistealueitamme. Tämä olisi vinkki nyt kollegoille ja koordinaattoreille ja pyytäisin myös sihteeristöä kiinnittämään tähän huomiota. Ensi vuonna tästä täytyy tulla meille entistä tärkeämpi asia. Meillä on nyt tässä hieman Tämä Seuraavat puhuvat ovat vielä listalla. Ensin Gutierrez Cortines. Aivan lyhyesti, kiitos. Kiitoksia teille esityksen pitäjälle. Kiitos, että tulitte. Minä ihmettelen, että tässä ei ole jotkin kysymyksiä, joita on esimerkiksi seitsemässä puiteohjelmassa ja jotenkin komission ennen seitsemättä puiteohjelmaa antamia suosituksia. Ainakin on, ongelma piilee jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Marie Curie-ohjelma, se on hyvin lyhyt, vaikkakin hyvä, se ei yksin riitä. Uskon, että ensinnäkin pitäisi tunnustaa tutkimuksen ansiot muissa maissa evaluointikriteerit jäsenvaltioissa, niin meillä ei ole selkeitä malleja meriteistä täällä ja muualla. Sitten nämä vaihdot. Tiedän, että on ihmisiä, jotka ovat olleet 15 päivää jossakin tutkimusmatkalla ja haluavat siitä samat meritit kuin ihmiset, jotka ovat olleet puoli vuotta tekemässä tutki, tutkimustyötä. Eli tässä yritetään taiteilla kaikin keinoin. Ja meidän täytyy edistää selkeämmin kriteerin tätä liikkuvuutta. Sitten endogamia. Komission pitää tutkia endogamian määrää eri jäsenvaltioissa. Yhdysvalloissa ja Israelissa on tiettyjä sääntöjä siihen, miten tohtorin tutkintoa voidaan tehdä. Ja siellä tohtorin tutkimuksen pääsyyn kriteerit ovat todella erityisesti. Toinen kysymys, joka pitää ottaa huomioon, ovat vääränlaiset kurrikulumit. Usein yliopistossa niitä väärennetään. Luodaan vääriä, väärennettyjä kurrikulumeja ja tutkimusta ei ole koskaan tehty. Tähän täytyy puuttua. Ja sitten kun puhutaan meriteistä, niin Erasmuksessa 15 vuotta sitten yliopistot eivät halunneet tunnustaa arvosanoja toisista yliopistoista. Ja näin opiskelijat, jotka olivat menneet Erasmukseen, eivät saaneet mitään tunnustusta näistä opinnoistaan. Ja kuten sanoin, meidän pitää siis asettaa kriteerit, joiden kautta osaamista, merittäjä eri yliopistoista kerätystä kokemuksesta todella voitaisiin arvioida. Ja sitten master-tutkinnot. Yliopistojen täytyy avata ikkunansa paremmin. Tässä ei ole missään suljetuissa luostareissa. Yliopistot eivät halua, että niiden autonomiaan puututaan, mutta meidän täytyy katsoa entistä paremmin, miten huippuosaamis-master-tutkintoja hallinnoidaan, kenelle niitä suunnataan – ja meidän täytyy välttää se, että keskinkertaisuus pääsee valloilleen, kuten nyt on tapahtumassa. Itse olen tätä mieltä, vaikka olen tästä pahoillani. Oh, herzlichen Dank für diesen Kiitos tästä varsin ponnekkaasta kysy- kysymyksen esittämisestä. Sitten Noriera Madurell. Ahora sí. No, decía que muchas gracias. No niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitos puheenvuoron pitäjä esityksestänne. Olen puheenjohtajan kanssa yhtä mieltä siitä, että valiokunnassa olemme puhuneet liikkuvuudesta usein, mutta se ei ole ollut kuitenkaan avainasemassa keskusteluissamme. Ja meidän täytyy siihen parantaa, parantaa entistä enemmän, jos haluamme yhteistä tutkimusaluetta kehittää. Ja meidän täytyy käsitellä näitä asioita entistä useammin. Ja tämä tutkimus tuli nyt hyvään paikkaan. Mutta kun puhutaan liikkuvuudesta, niin tässä on kaksi tärkeää kysymystä, jotka täytyy muistaa. Ensinnäkin kiireellisyys luoda autenttiset markkinat tutkimukselle tutkijoille niin, että olisi yksi uramalli tavallaan. Ja toinen tärkeä kysymys on integroitu tietojärjestelmä, jossa olisi tietoa työpaikoista kaikkialla Euroopassa, Euroopan unionissa. Te puhuitte tästä tutkimuksesta ja toitte hyvin esiin näitä asioita. Kuvaatte hyvin ongelmia, joita tähän liittyy mutta olen myös yhtä mieltä erään puhujan kanssa, joka puhui ennen minua. Eli meillä on edelleen puutetta käytännön ideoista, jotta ongelmista päästäisiin eroon. Ainoastaan pari kysymystä vielä haluaisin teille esittää, mitä tulee näihin loppupäätelmiin. Ensinnäkin puhuitte päätelmissäni, että sukupuolikysymykset eivät ole yhtä tärkeässä asemassa kuin mitä alun perin ajateltiin. Ehkä voisitte tästä kertoa hieman enemmän niin selventää tätä. Ja sitten toiseksi toinen lyhyt kysymys. Myös päätelmissä ne to- toteatte, että jotta liikkuvuutta voidaan parantaa, niin täytyy muuttaa mentaliteettia ja jättää syrjään kansalliset ennakkoluulot sanotte, että tutkimuksen laatu ja hyvä urakehitysmahdollisuus ovat moottoreita liikkuvuudelle. Tästä olemme täysin yhtä mieltä, mutta toisaalta puhutte myös siitä, että kehitettäisiin välineitä, tästäkin puhuitte siis, joiden kautta voidaan helpottaa tutkijoiden paluuta lähtömaahan, jotta ei synny aivovuotoa. Ja kysyisinkin, että jos olemme Euroopan unionin sisällä, niin voimmeko puhua aivovuodosta? Jos todella haluamme, että mentaliteetti muuttuu ja että saadaan aikaan autenttinen tutkimusalue, tässä täytyy pyrkiä parempaan laatuun, parempaan urakehitykseen, eikä niinkään keskittyä siihen, että ihmiset palaavat alkuperämaihinsa. Mitä mieltä olette tästä? Dankeschön, kollega Girek. Kiitos. Sitten kollega Girek. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun puhutaan liikkuvuudesta, niin selkeästi täytyy tehdä ero liikkuvuus puhtaasti tihteeli, tieteellisistä syistä ja se täytyy erottaa siis aivovuodosta. Olemme tietysti sitä vastaan, että esimerkiksi teollisuutta siirtyy liikaa kolmansiin maihin. Jos aivovuotoa tapahtuu nimittäin Euroopassa, niin se ei ole hyvä ilmiö, koska se heikentää alueellisia tutkimuskeskuksia, äh, rakenteita ei pelkästään tutkimusrakenteita, vaan opetuksen rakenteita. Tässä täytyy selkeästi tehdä ero tällaista terveestä liikkuvuudesta ja tehdä ero aivovuotoon. Ja kun oikeat äh, tieteentekijät liikkuvat, siirtyvät paikasta toiseen, kun heillä on tieteellinen tavoite, eikä pelkästään taloudellinen, eivät lähde taloudellisista syistä liikkeelle. Tällainen tavoite on siis sellainen, että he etsivät tällaista tutkimuspaikkaa, jossa voi erikoistua siihen, mihin on itsekin erikoistunut. Muuten, jos tällaista ei ole, niin liikkuvuudella olisi mitään järkeä. Kun, nimittäin kun muutetaan työpaikkaa, niin itse asiassa he eivät löytäisi mitään uutta mielenkiintoista työryhmää esimerkiksi. Vain erikoistuneet tutkimuspalvelut ja niiden luomiseen menee usein monia vuosia, niin sen jälkeen vasta saadaan tämä positiivinen muuttoliike käyntiin, ei pelkästään taloudellisista syistä. Liikkuvuus liikkuvuuden itsensä vuoksi ei ole järkevää, ellei se sitten liity tietojen vaihtoon, mutta sen, sitähän voi tehdä ihan toisin sähköisin välineen tehdä nykyään. Siis tästä ainakin minä teen sellaisen tärkeän johtopäätöksen, että tämä oikeanlainen liikkuvuus niin siihen täytyy liittyä syvällinen, mutta valitettavasti hyvin ää, tällainen erikoistuminen, joka kuitenkin on hyvin kallista. Mutta sitten jos sellainen tapahtuu, niin hyvin hyviä tuloksia tieteellisessä mielessä saadaan sitten EUnkin sisällä siitä. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia sitten kollega Matias. Obrigada, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän vieras puhujaa esityksestään ja kaikista luvuista ja faktoista. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin puhua jäsenvaltioiden keskeisistä eroista liikkuvuuteen liittyen. Nämä erot heijastavat eroja investoinneissa ja investointiasteissa BKT, joten riippumatta kaikista aikeista ja sopimuksista, todellisuus on tällainen. Työsopimuksissa ja työoloissa on myöskin suuria eroja ja joskus työsuhteet vaikka prekkaareja. syy puhua liikkuvuudesta yksityiskohtaisemmin, eikä ole mitenkään väheksyä liikkuvuuden merkitystä, mutta me saatamme kärjistää Euroopan sisäisiä eroja puhumalla niistä. Sama koskee globaaleja erinarvoisuutta. Täällä on puhuttu aivovuodosta. Minua se huolestuttaa. Esimerkiksi jos ajatellaan EU-pääsyvaatimuksia, jos ajatellaan kolmasien maiden kansalaisten tuloa EU-hun työskennäksään tutkimuksen alueella tai muilla alueilla. En halua, että nuo vaatimukset lisäisivät eriarvoisuutta lopuksi me tarvitsemme tutkimukselle puitteet, jolla on käytännön seurauksena liikkuvuuden helpottaminen ja osana tähän liittyvät työsopimukset. Kuten tiedätte, jos tarkastelemme esimerkiksi tutkimuskeskuksia, isäntämaan arvot näkyvät näiden laitosten toiminnassa. Kun ihmiset tulevat muista maista, heidän palkkansa saattaa olla hyvin erilainen kuin muiden, eikä näin pitäisi olla. Eli jotakin näitä haasteita täytyy kohdata. Meidän pitäisi vastata vahvistaa tutkimuksen asemaa Euroopassa, mutta me tarvitsemme aineelliset olot siitä, siihen. Ja vasta sen jälkeen EUlla voisi olla aitoa tutkimuspolitiikkaa, joka vastaa sen julkilausumia. Tätä tapana voisi olla parempaa ja me voisimme keskittyä erojen ja epätasa-arvon vähentämiseen työoloissa ja työsopimuksissa se olisi oikea tie eteenpäin. Sitten minulla on kommentti. Liikkuvuuden ja maahanmuuton välillä valitsee usein sekaannus. Kyseessähän on kaksi eri asiaa. Nämä ilmiöt voivat olla lyhyen aikavälin ilmiöitä tai pitkän aikavälin ilmiöitä. mutta joskus näitä käytetään tekosena huonojen prekaarien työsopimusten olemassaolon ylläpitämiseksi. Kiitos sitten kollega Basho. Kiitos puheenjohtaja. Olen ollut Euroopan parlamentin jäsenä nyt muutaman kuukauden ja näiden kuukausien aikana olen kuullut usein tästä tietoon perustuvasta yhteiskunnasta. Unkarissa, omassa niin tästä kuulee niin usein puhuttavan, että tuntuu, että täällä käsitellä ei ole enää lainkaan sisältöä. No nyt kuulimme esityksen, joka koski tutkimusta nuorten tutkijoiden liikkuvuudesta. Tämä oli tärkeä panos kohti liikkuvuutta ja tietoon perustuvaa yhteiskuntaa ja tämä oli hyvin yksityiskohtainen tutkimus ja näimme tarkkaan, mitä esteitä liikkuvuuden tiellä vielä on. Mitä tulee tähän ulospäin suuntautuvaan liikkuvuuteen, Unkari, Tsekki, Puola, Bulgaria, voin mainita nämä esimerkiksi, niin niiden arvo oli varsin matalalla tässä asiassa. Olen yhtä mieltä esittelijän esityksen pitäjän kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi itse toimia paljon liikkuvuuden lisäämiseksi. Mitä sitten tulee korkeakouluihin ja yliopistoihin? On selkeää, että odotetaan, että tieteellinen henkilökunta luo uraa. Ja on tärkeää, että opettajat, professorit ainakin puoli vuotta viettäisivät ulkomailla ennen opetustehtäviä, mutta Unkarissa nuoria dosentteja ja muita on vaikea saada talouskriisin kanssa tai talouskriisin takia, koska Heitä on vaikea lähettää ulkomaille, koska valtio ei heitä tue kylliksi. Joten opetushenkilökunnan on hyvin hankala lähteä ulkomaille lukukaudeksi. Ja tempusohjelman puitteissa itse olisin voinut viettää kolme kuukautta ulkomailla, mutta en tähän kyennyt, koska minun kohdistettiin painetta, enkä voinut toteuttaa tätä hanketta. Hallitus puhuu jatkuvasti tietoon perustuvasta yhteiskunnasta, mutta tähän tarvitaan entistä enemmän määrärahoja ja yliopistoille enemmän rahoitusta. No. Seuraava puhuja. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille hienosta alustuksesta mutta halusin kertoa, että hyvin tärkeästä asiasta puhuitte. Euroopan tulevaisuuden kannalta voidaan sanoa, että tällä hetkellä on sellainen tilanne, että on hyviä yliopistoja, hienoja tieteentekijöitä, nuoria, mutta ei ole sellaista keskusta, johon näitä tutkijoita keskittyisi niin paljon, että saataisiin maailman mittakaavan hyviä tuloksia. Ja tästä muistutitte, että amerikkalaiset joka vuosi saavat monien tieteenalojen nobeleita. He eivät oikeastaan ole amerikkalaisia tieteentekijöitä, vaan piilaaksosta tieteentekijöitä, jotka on sinne saatu kaikkialta maailmasta. Ja he ovat se menestys, jonka Amerikka saa käyttää. Se pitäisi tällainen piilaakso Eurooppaan luoda niin, että nuoret tieteen tekijät, annetaan heille olosuhteet, paremmat olosuhteet, niin että eivät haluaisi mennä sinne Yhdysvaltoihin ja sillä luoda tieteellistä uraa. Tällä hetkellä suurin osa tieteentekijöistä perusongelmien kanssa painii, miten maksaa asumisestaan juuri talouskriisin aikana, kun teollisuuskin jopa prioriteettitutkimuksesta vetäytyy, jotta tuotanto voidaan pelastaa. Meidän pitäisi harkita sitä, että eikä todellakin, niin kuin herra Kierek sanoi, niin eri alueet ja maat, niin koota sieltä nuoria tieteentekijöitä ja panostaa heihin. Se on tulevaisuuden menestyksen avain. Ja kiitoksia teille koinkin paljon. Ja eikö tällaista, tällaisia huippuasemiskeskuksia kannattaisi Eh, harkita Eurooppaan, joka olisi tällainen keskus, joka aiheuttaa sen, että Euroopasta ei jää koko ajan jälkeen. Että ei ole siis sellaista tilannetta, kun keskikoulusta ja oppilaat, joilla on hienot edellytykset, voittavat kilpailuja ja sitten heti heidät viedään Yhdysvaltoihin. Tällainen tilanne tällä hetkellä näiden nuorten tieteentekijöiden keskuudessa on entisen Neuvostoliiton alueen maissa, joista perheineen lähtevät työntekijät pois, äh, tieteelliset, tieteelliset tutkijat. Kiitos. No niin, herra Viljamaa. Kysymyksiä tuli todella paljon. Pyydän teitä vastaamaan kykyn mukaan, jos haluatte. Olkaa hyvä. Try to be very... Kyllä, mutta yritän puhua lyhyesti. Selvä. Aika joka asioita otettiin esille. Yritän kommentoida muutaman niistä kokonaisuudessaan. Yksi avainkysymyksistä, kun puhutaan aivovuodosta ja rahoituksesta, joka painottaa sitä, että liikkuvuus ei ole mikään yksilöllinen tai eristynyt kysymys. Se liittyy paljolti uramahdollisuuksiin, Kysymys ei ole lyhyen aikavälin päätöksestä, vaan miten luoda houkuttelevia uuria Euroopan tutkimuslaitoksessa ja miksei yksityisellä sektorillakin. Ja tämä on Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Yhdysvalloissa on hyviä uraa, vaan Yhdysvallat on houkutteleva. Niistä siirrymme toiseen kysymykseen. Resurssien tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimusjärjestelmään – suhteen on suuria maakohtaisia eroja. Ja tämä on peruskysymys. Jotkut maat eivät niin kykene houkuttelemaan nuoria tutkijoita. Ei kielen vuoksi. Vaan koska ne eivät kykene tarjoamaan hyviä tutkimusmahdollisuuksia. Joten yksi liikkuvuuteen liittyvä avainkysymys on tämä suuri tarve lisätä tutkimusjärjestelmän tasoa monissa maissa, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä. Kysymys on siis tutkimusjärjestelmän suorituskyvystä kokonaisuudessaan, ei liikkuvuudesta ainoastaan. Kaikkeen ei voi vastata arvotakseni, mutta, mutta mitä käytännön ratkaisuihin tulee – kussakin maassa on paljon ratkaisuja. En puhunut erikseen jäsenvaltioista. Ja meidän pitäisi tehdä tutkimus hyvistä käytänteistä. Ja pitäisi ajatella koordinaatiota. EU on asemassa koordinoida. EU voi tehdä aloitteita, se voi seurata tilannetta maitaan ja luoda kumppanuuksia maiden välillä. Ja hyviä käytänteitä voidaan levittää eri maihin EU-aloitteiden kautta, joten koordinaatiota tarvitaan – En minä ole sitä mieltä, että me tarvitsemme paljon mutta säätelyä, lainsäädäntöä tai aloitteitakaan tässä vaiheessa. Mutta olemassa olevat aloitteet EUn tasolla ja e- jäsenmaiden aloitteet pitäisi saada hyödynnettyä täyteen mittaan. Kiitoksia alustuksesta ja vastauksista tehdystä työstä. Komission unohdin. Ehkäpä voisin pyytää komissiolta vielä lyhyttä puheenvuoroa. Herra Massimus Sapieri. Thanks, thanks Chairman. Good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kyllä, komission puolesta haluaisin kiittää parlamenttia tästä aloitteesta. Komissio pitää hyvänä tätä raporttia ja sen päälöydöksiä ja johtopäätöksiä. Kahta kolmea avainasiaa käsittelisin. Ensinnäkin, että tunnustamme, tunnistamme suuren läheisyyden nykyisen prosessin ja EU-tason toimien välillä, ja jossa on myöskin sen valtiot mukana, ja raportin tulosten kanssa. Erityisesti tutkijakumppanuus, joka oikeasti mainittiin yhtenä tärkeimmistä aloitteista, joihin on viime vuonna ryhdytty, ja implementoinnista voidaan sanoa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sen panemaan toimeen kansallisten ohjelmien kautta – ja toivomme, että tulevina viikkoina useimmat niistä ovat saaneet suunnitelmansa hyväksytytyiksi. Sitten sosiaaliturva ja lisäeläkeoikeudet. Arkaluontoinen asia jälleen. Aika paljon on tehty töitä jäsenvaltioiden kanssa, sisällisemmin kanssa tässä töitä ja täytyy sanoa, muistuttaakseni teitä vain, että 2009 toukokuun neuvosto, kilpailukykyneuvosto, Espanjan tutkimus tutkimusministeri siellä eh, sanoi, että, että tällainen yhteinen kilpailukykyneuvosto haluttaisiin perustaa. Espanjan puheenjohtajan maana haluaisi sen perustaa ja toivottavasti tätä koskeva kokous pidetään. Kiitämme tästä positiivisesta arviosta komission tätä kohtaan ja tämä tutkijaperuskirja on tietysti peruskivi kulmakivi monille toimille ja haluaisin tietysti nostaa tietoisuutta tästä mekanismista, jonka komissio aloitti muutama viikko sitten Eurax websiteilta tietoa tästä, miten yritetään implementoida peruskirja niin, että saadaan konkreettisesti elämäksi tilastotietojen keruu. Siihen olemme sitoutuneet täysin monin toimiin on ryhmitty, ryhdytty ja johtopäätöksenä voi sanoa, että odotamme innolla, että olisi lisätilaisuuksia tavata ja vai e, keskustella ja edistää ohjelmaamme. Kiitoksia. No niin, hyvät naiset ja herrat. Näin olemme käyneet läpi tämänkin esityslistan kohdan ainakin tämän päivän osalta. Ja pyydämme, että sihteeristö pohtii viitettä siitä, joka täällä tuli esiin, että tutkimuskysymyksiä tutkittaisiin entistä tarkemmin. Sitten esityslistan kohdat 5 ja 6, ne koskevat lääkeaineita. Tänään käymme yhteiskeskustelua näistä asioista ja esittelijä tässä asiassa on Michel Rivasi. Puheenvuoro teille, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Mitä tulee mietintä, joka koskee tätä direktiiviä nyt? Oh, tämä on ajankohtaista, jos seuraa sitä, mitä tapahtuu lääkkeiden ja sivuvaikutusten suhteen. On erittäin tärkeää vahvistaa lääkevalvontaa kansalaisten suojaamiseksi. Säätellään ah 1 influenssaa, siihen on hyväksytty lääkkeitä kaksi kuukautta kahden kokonaan sisällä, joten tarvitaan erittäin tehokasta seurantaa. Me vuosina voidaan myöskin todeta, että on ollut joukko lääkkeitä, esimerkiksi Viox, joka on aiheuttu tarttunut sydän- ja verisuonitauteja, jotka ovat johtaneet kuolemaan paroksitiini, joka on masennuslaketta Prozac, joka on lisännyt itse murhaastetta Hansen Sibirksaa, joka on aiheuttanut ää, äh, sokeritautia ja aina vain ongelmia. Yhteisö kärsii näistä sivuvaikutuksista 5 prosenttia kontaktia ja asiakas saa, enemmän ihmisiä joutuu sairaalaan ja kuolleisuus on kasvanut viidellä prosentilla sivuvaikutusten seurauksena. Komission ehdotus merkitsee parannusta vuoteen 2008 merk, me suhteessa mut, siihen, mutta, mutta vielä on parannettavaa, jos uskallan sanoa. Pitäisi tietää. jos arvioidaan näitä lukuisia kliinisiä tutkimuksia liittyen markkinoille pääsyyn, niin olisi tärkeää kuitenkin parantaa tiettyjä direktiivin osia. Ongelmia aiheuttavat ne osat, jotka liittyvät riskihallintaan – jos riskinhallinta lisääntyy, silloin ongelmana on, että markkinoille pääsy saattaa olla ennenaikaista. Ennen markkinoille pääsyä lääkeainetta täytyy arvioida määräajan, potilasnäytellä ja lääkevalvonnan tehtävä on äh, minimoida haitat. Komission ehdotus mahdollistaa riskinhallinta suunnitelmien yleisen käytön, erityisesti jos oletetaan, että lää- hyväksytyn lääkkeen hyötyriskisuhde kehittyisi kielteisesti ja tarkoituksena pitäisi tämä suhteessa riskiin. Kokemus osoittaa, että näitä riskinhallintasuunnitelmia pyritään usein käyttämään rauhoittelemaan yleisöä kun markkinoilla lasketaan tuote ennen riittävää arviointia. Rina, Rina Bon tai Champix ovat esimerkkejä, joissa hyväksyntä oli erittäin nopeaa. Eli toisekseen parannettavana on tämä lääkevalvonnan julkisen rahoituksen lopu, minä. Eli lääkeyritysten ma- kustantamat palvelusten tarjoajat seurasivat tätä. Ja jos julkinen rahoitus loppuu, niin sinnepä meillä vasta ongelma. Kolmas tekijä, että lääkeyritykset tarjoavat tätä ja analysoivat sitä. Ja tässä on näitä ongelmaa Voisi ajatella, että lääkefirmojen vastuullistaminen, se, että niillä annetaan vastuulle tietojen kerääminen ja analysointi niiden vastuulla, mutta tässä on selkeä eturistiriita. Ja selvää, jos lääkelaboratoriota pyritään keräämään, analysoimaan ja ää, äh, dataa lääkkeistä, jonka ovat itse tuottaneet, niin he preferoivat pikemminkin taloudellista kuin terveellisiä etuja. Tämä on eurooppalainen riskinhallintakomitean muodollinen. Sillä ei ole mitään auktoriteettia kuitenkaan ja autonomiaa. Miksi luoda tällainen rakenne, jollei se ole autonominen ja se, se va, vaan konsultatiivinen? Minä kannattaisin eurooppalaista lääkevalvontakomitea, joka olisi kansallisten järjestelmien yhteistyöelin – joka olisi älyllisesti ja hirkisesti riippumaton siitä tahosta, joka antaa markkinointiluvan, kun luvan on osannut tätä komiteaa, niin sillä on vaikeaa irtautua tästä luvan antamisesta. Viidenneksi. Ja suurten tietokantojen, ultravigilance-tietokannan tietojen levittäminen, sillä tiedon käyttö on ainoastaan mahdollista komission luvalla näillä pätevillä terveysviranomaisilla. Ketä nämä ovat ja riippumattomat tutkijat eivät voisi käyttää tätä tietokantaa, jotka voisivat arvioida sivun vaikutuksia – au niveau de l'Europe, on est hypersensible à la transparence, et là... Euroopan pitää olla hypertarkkana transparenssin suhteen. Ja, ja kaikkien motivoituneiden yksilöiden pitäisi päästä analysoimaan tätä dataa ja kuulenneksi täytyy ehdottomasti kehittää riippumatonta asiantuntemaa. Sitä asiantuntemusta sitä vaaditaan tietyissä maissa. On julkista lääkevalvontaa ja komissio mielestäni painoita riittävästi ja rohkaise riittävästi tähän. Ja sitten lääkevalvonnan tietojen huonon saavutettavuus. Nämä ajoittaiset turvallisuusraportit, niihin ei ole pääsyä niin, niin sanotusti kaupallista syistä, mutta minusta tässä valvonnan alueella on erittäin tärkeää, että nämä raportit ovat saatavilla, samoin kuin arviointiraportit, ja niin niiden pitäisi olla julkisia. Johtopäätöksenä. Ryhmämme ajattelee, että pitää vahvistaa kriteerejä, jotka varmistavat luotettavamman markkinoille pääsyluvan. Eli markkinoille pääsyyn pitäisi olla kriteeri, joka mukaan pitää vaatia, että uudet lääkeaineet, joilla on josta kliinistä hyötyä eivät alttiista kansalaisia ylimääräiselle riskille. Eli riskejä voidaan välttää ja pitäisi sallia. Pitäisi taata sekä rahoituksellista että älyllistä riippumattomuutta yrityksistä. Pitäisi olla erittäin tarkkana eturistiriidan hallinnasta. Tämä koskee sekä asiantuntijoita, samoin kuin niitä henkilöitä, jotka olisivat tämän eurooppalaisen komitean jäseniä. Transparenssin vahvistaminen suhteessa potilaisiin, lääkkeisiin pitäisi liittyä tuotetiedot, jotka selkeästi ilmoittavat kielteistä sivuvaikutuksista. Ja, lo- ja pitäisi myöskin todeta, että lääk- jos lääkkeellä ei ole ollut riittävää seurata protokollaa, sitäkin pitäisi kertoa potilaalle. Tässä on paljon tarkistuksia tehtävänä. Ja uskoakseni nyt meillä on suuri mahdollisuus. Meidän on ehdottomasti parannettava tätä direktiiviä, jos se tähän tilaan jätetään. Se ei vastaa yhteiskunnan vaatimus. Ich habe das Mikrofon nicht angemacht. Erste Wortmeldung. Ensin Correra de Campos varjoesittelijänä. Senhor Presidente, um, o meu grupo concorda. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni on yhtä mieltä monessa esittelijän loppupäätelmässä tai loppupäätelmän kanssa, koska ryhmämme uskoo, että edistysaskeleet, joilla tällä, joita tällä lainsäädännöllä voidaan saada aikaan, ovat myönteisiä, mutta ne eivät riitä. Tässä on tietty kustannussykli-riski. Kuka maksaa kustannukset? Joko jäsenvaltiot tuottajat tai kuluttajat ovat tässä maksumiehinä. Ja tällä hetkellä suurin kustannuserä lankeaa kuluttajille, ei tuottajille eikä jäsenvaltioille. Kulut, tuottajat ehkä kärsivät myöhemmin näistä rikollisista toimista, joten voimme tehdä vielä paljon, jotta tämän alan ennalta ehkäisevät toimet olisivat tehokkaampia. Riskien ennakointi, jota tässä ehdotetaan, on hyödyllinen, jotta saadaan tietoa riskeistä ja voidaan näin suostutella välttämään riskejä, mutta tämä ei kuitenkaan vältä riskeihin liittyviä tiettyjä kustannuksia, jotka välttämättä tulee maksaa. Mitä tulee erilaisiin yksinkertaistamisiin sun muihin asioihin, tämä on tietenkin myönteistä, mutta se, että sääntelyviranomainen olisi tässä mukana seuraamassa riskejä on tietenkin hyvä asia, mutta se ei yksinään riitä välineenä vaan tästä täytyy tehdä johtopäätöksiä ja pyytää vastaukset tai valvoa entistä paremmin tuotteiden markkinoille pääsyä. Sitten tässä puhutaan vähän riskisistä lääkkeistä ja olen tässä yhtä mieltä siitä, että yhtä laajaa analyysiä ei tässä tarvita näiden osalta yhtä laajaa kuin suuremman riskin lääkkeet. Esittelijä otti esiin kaksi esimerkkiä. Yksi niistä oli Prozac ja tois, toinen lääke, jo, jonka riski on pienempi. Mutta tässä on kuitenkin jonkinlaista tulkintavaraa Ja sama vaikuttava aine pitää päästää markkinoille samoin ehdoin, koska jotta ei syntyisi sitä, että syyllistetään jotakin tahoja Esimerkiksi henkilöä ei voida asettaa vastuulliseksi kysymyksestä, joka liittyy vaikuttavaan aineeseen, johon ei suoranaisesti liity riskiä. Valvontajärjestelmää on toiminut kaikista huolimatta – reseptilääkkeiden osalta, mutta sen täytyy toimia entistä paremmin. Kuitenkin on ollut tiettyjä porsan reikiä joidenkin tuotteiden kohdalla. Niitä ei ole löydetty. Ongelma on seuraava. Miten riski äh, järjestelmästä voidaan antaa tietoa paremmin. Ehdotettu lainsäädäntö suosittelee, että nämä tiedot tulisivat esimerkiksi kirjallisuuden päivittämisen kautta, mutta riittääkö tämä tiedon lähteeksi? Meidän täytyy tehdä entistä enemmän töitä, jotta löytäisimme erilaisia tiedonlähteitä julkiseen riskien hallintajärjestelmään ja valvontajärjestelmään. Kiitos. Kiitos sitten kollega Balsho. Nem a szót. Mindenek előtt be kell vallanom, hogy a szakkifejezés. Puheenjohtaja, ennen kaikkea minun täytyy sanoa, että tämä koko käsite on täysin uusi minulle. Ensimmäistä kertaa sen luin tästä mietinnöstä. Tietysti Lääkkeiden sivuvaikutuksista minulla oli tietoa aiemmin. No sitten olen, haluaisin kysyä jotain. Michel Rivasi kysyi jo kysymyksen, jonka minäkin halusin kysyä, kun hän puhui näistä vaaroista. Kyse on siitä, että uusi tieteellinen komitea tai valiokunta – tähän lääketurvatoimintaan tulisi, ja sillä olisi erityisen tärkeä rooli. Miksi me olemme tästä mietinnöstä vastuussa? Miksi ei Envi-valiokunta? Kyse on äh, terveydestä, kyse on ympäristöstä ja kyse on lääkkeestä. Ja lääketeollisuus on toiseksi tärkein teollisuuden ala, jotkut sanovat aseteollisuuden jälkeen. Ja Mutta kun puhutaan loppaamisesta, niin näillä lääkeyhtiöillä on suuri kyky loppaamiseen. Miten tämä komiteasta voi olla riippumaton? Miksi voimme sen, mitä voimme sen varmistaa? Tätä pidän erityisen tärkeänä. Se on avainkysymys minulle. Ymmärrän myös sen, että kun tietopankki on käytössä, niin miksi on vain rajoitettu pääsy siihen tietokantaan. Miksi riippumattomat tutkijat eivät voisi päätä käyttämään tätä tietokantaa? Tätä pitää täysin erityistärkeänä. Kiitos. Die Frage, Herr Kollege. Kiitos. Yritän vastata. Siis me annamme tässä vain lausunnon ja aivan kuten sanoittekin, päävastuu on ympäristövaliokunnalla. Ja vaikka onkin vain lausunnon, niin meidänkin täytyy tästä puhua. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissiolle, herra Sanchez. Thank you. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Nämä lakiehdotukset pyrkivät virtaviivaistamaan lääkevalvontaa. Se toimii, ei täällä pidä panikkia luoda menneisyydestä, kun me tehdään ehdotusjärjestelmän parantamiseksi, mutta me olemme todenneet merkittävästi mahdollisuuksia parannuksille, erityisesti viranomaisten resursseille. Tarkoituksena on keskittyä turvallisuusoperaatioihin tuotteiden markkinoille pääsyn jälkeen. Pyrin vastaamaan joihinkin kommentteihin, joita täällä on esitetty selvittääksemme ehdotuksemme aikomuksen. Tässä on tarkoitus parantaa lääkkeiden markkinoille pääsyn seurantaa ja seuraavan rivaisille pyrin sanomaan, että me mitenkään pyri höllentämään vaatimuksia markkinointiin liittyen me emme muuta markkinointiluvan sääntöjä. Emmekä me laajenna näitä poikkeuksellisia tilanteita, joissa annetaan maa, jolla salitaan markkinoille pääsyä, ennen täyttä kliinistä tutki- tutkimusta. Nämä ovat erittäin rajoitettuja tapauksia. Pandemia, rokote kulu tähän. Me pyrisimme siis tähän, mutta se, että lääkkeet saavat luvan täyden hyötyriskiarvioinnin jälkeen. Ei merkitse valitettavasti sitä, että markkinoilla olevat lääkkeet ovat täysin riskittömiä. Joitakin kielteisiä vaikutuksia löydetään vasta, kun niitä käytetään paljon isommissa populaatioissa kuin kliinisten kokeiden populaatio. Siksi tarvitaan markkinoiden jälkeen sitä valvontaa, ei virheiden tavoittamiseksi, vaan lääkkeitä täytyy tutkia oikeassa elämässä. Tämän kohdan halusin ensiksi selkeyttää. Ja jos tämä, no, meillä me keskustelemme tämän asian selkeyttämisestä kanssa, niin riippumattomuuskysymys on otettu eri tavoin esille puheenvuoroissa. Ja siksi, miten me takaamme ma- maksujen riippumattomuuden. säännöksen mukaan lääkevalvonta täytyy julkisesti rahoittaa. tämän johtanut tilanteeseen, jossa useimmat viranomaiset investoivat paljon enemmän markkinoilla pääsyä edeltävään vaiheeseen kuin markkinoilla olovaiheeseen. Me haluamme, äh, että maksuja voidaan kerätä silloin, kun palveluita tarjotaan yrityksille, markkinoille pääsyn jälkeen, mutta kuitenkin niin, että julkiset viranomaiset säilyttäisivät itsenäisyytensä. Quite number of committees already open. Meillä on useampia komiteoita, jotka ja toimivat lääkealueella. Perinteisesti sinne kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat jäseninä järjestelmämme on riippumattomuuden, riippumattomuuden suhteen robustia, mitä tulee siis riippumattomuuteen teollisuudesta. Ja vasta sanoit, että voimakas teollisuus. Nykyehdotuksessa me kuitenkin ehdotamme hieman erilaista koostumusta tälle komitealle, joka liittyy Rovan Rivasin ehdotuksiin. Me emme ehdota, että tässä komiteassa on kunkin jäsenvaltion edustajia edustaja, kuten aikaisemmissa komiteassa Euroopan lääkevirastossa, vaan me ehdotan aidon asiantuntijakomitean, jossa voimme hyödyntää jäsenvaltioita edustajia ja muitakin asiantuntijoita. Tässä on useampia tarkistuksia, jotka liittyvät näihin julkisiin eksperttihakuprosesseihin ja sitten pieni näkökohta liittyen transparenssiin. Me olemme kovasti pyrkineet edistämään transparenssia tässä ehdotuksessa eri keinoin. Web-portaalit, eri turvallisuusarvioiden julkistaminen. Seurattavuus on selkeästi yksi tämän ehdotuksen pohja, mutta tietokannan suhteen täytyy pitää mielessä, että Ultravigilance kerää yksittäiset sivuvaikutus tai kielteisiä vaikutuksia koskevat raportit jäsenvaltiosta tuot, liittyen tuotteisiin, joita markkinoilla. Kysymys ei ole kaupallisen luotet, kaupallisten tietojen suojelusta, vaan tiet, yksilöiden tietosuojasta. Joten pyrimme suojaamaan kielteisiä reaktioita kokeneiden ihmisten identiteettiä koska on anonyymisenä Tämä täytyy pitää mielessä. Ähm, Kiitoksia. No niin, nyt voimmekin siirtyä kohtiin 7 ja 8. Reseptilääkkeitä koskeva yleis- yleisölle tiedottaminen. Tässäkin käydään yhteiskeskustelu näistä kahdesta kohdasta. Voin antaa esittelijä Hatsi Markaakisille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiva, että olette vielä paikalla. Kello on jo paljon. Puheenjohtaja sanoo, jos toimitte nopeasti, niin pääsemme pian kotiin. No, näin teen. No, nämä kaksi asiaa, seitsemän ja kahdeksan, liittyvät yhteen hyvin tiukasti. Kohta seitsemän liittyy eurooppalaiseen yleisölle tiedottamiskoodiin reseptilääkkeiden osalta. Ja toisessa, eli kohdassa kahdeksan, puhutaan taas asetuksesta, joka koskee reseptilääkkeitä koskevan tiedon tarkistamista. Tämä on tavallaan aika ristiriitainen aihe myös poliittisesti, sanon tämän heti alkuun. Valitettavasti keskustelussa on tähän asti katsottu asioita aina siitä näkökulmasta, että tässä olisi tarkoitus käsitellä mainontaa. Näin ei ole, vaan tässä on kyse tiedottamisesta ja siitä, että kansalaisilla potilailla on tieto, on oikeus saada tietoa sairauksista ja lääkeaineista. Eli perustavanlaatuinen kysymys tässä ovat potilasoikeudet. Parlamentti on käsitellyt asiaa jo vuonna 2003 ja asia kaatui täällä silloin. Pyydän, että näin ei tapahtuisi uudestaan, mutta Muistutan, että Ruotsin puheenjohtajakaudella on jo ympäristövaliokunnassa viitannut siihen, että vaikka Ruotsin malli onkin hyvin pitkälti sen mukainen, mitä komissio ehdottaa, niin Ruotsi ei tule pitämään tätä äärimmäisen tärkeänä painopistealueena. No, tässä on kyse siitä, että kuluttajat ja potilaat haluavat saada entistä enemmän tietoa esimerkiksi sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Mutta optimaalinen hoito on mahdollista vain, jos kuluttajat todella tietävät tarkkaan, mitä lääkkeitä käyttävät, eivätkä riipu täysin ainoastaan lääkärin antamasta tiedosta. Tähän liittyy myös ennaltaehkäisy, koska näin voidaan vähentää kustannuksia, joita sairastumiseen liittyy. Ihmiset sairastuvat harvemmin ja näin kun tiedotus on parempaa ja kohdennetumpaa, niin kulut laskevat. Mutta tämä onnistuu ainoastaan, jos kuluttajille annetaan mainon, mainonta vapaata ja selkeää suoraa tietoa ei kannata odottaa niin kauan, että joku sairastuu. Tämä on niin kutsuttu push-mekanismi. Näin yleensä tehdään, mutta tämä ei ole hyvä asia. Ja ehdotuksessa on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joissa annettaisiin etukäteen tietoa ja lupa tähän, jotta kansalaiset saisivat todella tietoa. No, miten tieto sitten saadaan perille kansalaisille. Tähän asti tilanne on ollut sellainen, että ihmiset ovat saaneet tietoa tuoteselosteista. Useinhan nämä ovat tällaisia valtavan suuria papereita, jotka ovat <laughs> jopa pelottavia jos en lue kaikkea läpi, niin en ehkä halua ottaa koko lääkettä. Tässä on tietoa, näissä tuotesanosteissa on tietoa, jotka eivät ole soveltuvia tavalliselle kansalaiselle, vaan ne ovat hyvin hankalia. Itsekään en aina ymmärrä näitä, kun en ole asianajaja. Eli tiedonsaanti riippuu myös siitä toisaalta, kuinka hyvin osaa käyttää internetiä – Kansalaiset etsivät sieltä entistä useammin tietoa, mutta joutuvat epätasa-arvoiseen äh, asemaan, koska usein lääkkeisiin liittyvä tieto on siellä englanniksi ja tämä aiheuttaa suuren ongelman. Tämä on ensimmäinen kohta. Eli jos latvialainen, joka ei osaa englantia, niin äh, hän ei saa samaa tietoa internetistä kuin ehkä joku muu. Samoin internetissä on äh, epäluotettavaa väärennettyä tietoa, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tietyt kilpailijat levittävät väärää tie- tietoa toisista lääkkeistä. Tämä ei ole hyvä, joten tarvitsemme tuotteita ja internetsivuja, jotka ovat sertifioituja, luotettavia. Eli tämä on toinen asia. Ja sitten meidän täytyy muistaa ja ajatella sitä, että tuote sellaisten lisäksi, tietenkin lääkärillä on oma roolinsa, hän määrää lääkkeen, mutta keskimääräisesti keskustelu lääkärin kanssa kestää noin 15 minuuttia. Eli Euroopassa lääkäreillä on yleensä 15 minuuttia aikaa yhtä potilasta kohden, ja tämä on pieni. Tai, äh, tässä ei ole siis paljon aikaa. Ja on kiistatonta, sanon tämän selvä, selvästi, että lääkärillä tulisi olla viimeinen kompetenssi ja päärooli mutta totta kai potilas pitäisi saada entistä paremmin tähän prosessiin mukaan. Se, mikä tässä ehdotuksessa meistä on hyvää, ja tulen käsittelemään myös ympäristövaliokunnan mietintöä, on tämä tuote, niin kutsuttu tuoteseloste plus, jota komissio ehdottaa. Eli että tuoteselosteesta tulisi vihdoin viimein hyvin ymmärrettävä. Saksassa laki jo tämän määrääkin. Saksan tilanteen tunnen tietenkin parhaiten, mutta ei tämä käytännössä tarkoita sitä, että teksti olisi helposti luettavissa. Meidän pitää saada siis entistä paremmin tietoa tietyistä sairauksista ja samoin tästä kaikista pitää tehdä entistä houkuttelevampaa. Mielestäni tämä ei ole liikaa vaadittu eikä tässä komission ehdotuksessa ole muusta kyse, eikä tässä todellakaan ole kyse mainonnasta. Miksi tämä suljetaan tästä sitten pois? Puheenjohtaja, olen kuullut tästä lääke, lääkeforumista ja äh, korkean tason ryhmästä, että sieltä, siellä on tullut laadituksi 12 kriteeriä, joilla tieto rajataan mainonnan ulkopuolelle ja pyydän että kollegat eivät ärsyntyisi joidenkin liittojen mielipiteistä tässä asiassa. Tässä on kyse siitä, että teollisuus haluaa ja toivoo mainontaa. FPA ei sekään halua mainontaa. Ja jotkin sosiaaliturvakassat mm, tässä hieman ohjaavat harhan he sanovat, että tämä lainsäädäntö pitäisi tyrmätä kuluttajien mukaisesti, mutta he, hyvät naiset ja herrat, pelkäävät ainoastaan, että kustannukset nousevat, mutta näin ei ole, vaan kustannukset tulevat laskemaan. Tässä ehdotuksessa ehdotetaan, että toimittaisiin niiden 400 lääkkeen lisäksi, jotka ovat keskitetysti EMEAn autorisoimia. Mielestäni tämä ei ole kylliksi hyvä. Määrärahoja pitää lisätä. Tässä pitää toimia pikaisesti. Ja ne lää... tässä on myös lääkkeitä, jotka pitäisi jolle pitäisi, pitäisi saada lupa kansalliselta viranomaiselta. Ja sitten ex ante tai ex post valvonta. Tähänkin voidaan antaa jotakin poikkeuksia. Niin jälkivalvonta on joka tapauksessa parempaa, koska siihen liittyy vähemmän byrokratiaa, se on tehokkaampaa, mutta jos on rikkomuksia, niin silloin sanktioiden täytyy olla kyllin korkeita. Ruotsissa rangaistukset ovat varsin matalia ja komissio on asettanut, tai näemme, että tässä komission asetuksessa sanktioiden tasoa pitäisi nostaa. Meidän pitäisi sopia sanktioista, jotta ne toimisivat pelotteena, muuten niistä ei ole mitään hyötyä. Ja lisäksi tarvitsemme lääkkeitä lääkkeisiin julkaisujen määritelmien harmonisointia. Ei riitä, että et, siis jos tietoa annetaan esimerkiksi lehdissä, niin pitää käyttää tietyä, tiettyä selkeää yhtä mallia. Se pitää tässä määritellä. Parlamentin poliittiset ryhmät suunnittelevat ja tästä puhuttiin myös varjoesittelijöiden keskuudessa kuulemistilaisuutta, ei siis valiokunnassa, vaan poliittisten ryhmien toteuttamana. Me pidämme sitä välttämättömänä ja aikataulusta sen verran, että sitä on lykätty. Mehän teemme tässä tavallaan töitä vastuuvaliokunnalle eli ympäristövaliokunnalle ja se tulee äänestämään asiasta vasta huhtikuussa, joten asia tulee keskustelun täysistunnossa vasta toukokuussa. Ja sitten 12. marraskuuta saatte mietintöluonnoksen esittelijältä ja 3.12. keskustelemme siitä täällä valiokunnassa ja 9.12. on määräaika tarkistusten jättämiselle. Pyydän, että ette laadi niitä liikaa, jotta voimme antaa ympäristövaliokunnalle lausuntomme mahdollisimman pikaisesti. He ovat hyvin rakentavalla kannalla ja varmasti tässä päästään hyvään suuntaan. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Opin tästä esityksestä paljon uutta. toivottavasti, ja tärkeintä oli se, että äitinne osaa lukea nämä tuoteselosteet lääkepakkauksista entistä paremmin tulevaisuudessa. Seuraavaksi varjostelija Korea de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também eh, aprendi e achei interessante o documento. O... Tuota minäkin opin paljon ja alustuksessa oli mielestäni mielenkiintoinen. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijän lausuntoa. Mutta tiettyä ristiriitaista tietoa minulla tässä on. Todennäköisesti Ruotsi puheenjohtajana voisi ottaa uuden kannan tästä paketista ennen puheenjohtajakauden loppua. Mutta ymmärrän, että Ruotsi puheenjohtajana ei näytä haluan keskustella näistä paketista, näistä kahdesta tekstistä. Ehkäpä joku voi selventää tämän kummin päin on ja antaa meille oikean tiedon. Avainasia tässä on tieto Vastaa mainonta. Hyvää tietoa voi laatia teoriassa, mutta niin kutsutussa tiedossa on suuret riskit. Jos tieton oikeutta ei ole laattu, niin se on vaarallista. Se tulee meidän koteihimme, kotiemme, sydämiin, ytimiin tietokoneiden kautta ja usein se on ihan täysin väärää. Joten meihin tämä kovasti vaikuttaa. Tämä kertoo jotain sitä edistyksestä, jota yhteiskunnassamme on. No, paljon asioita täytyy tehdä tällä alalla. Kuusikymmentä aikaa, ö, päivää tälle hiljaiselle hyväksynnälle. Tietoa voidaan antaa, jos kukaan ei vastusta sinä aikana, niin se, sitä pidetään hyväksyttynä. Tätä järjestelmää täytyy uudelleen arvioida mielestäni. Seuraava pointti on että paljon työtä täytyy tehdä. Ja kuten esittelijä sanoi, hyviä käytänteitä täytyy tutkia sitä, mikä on hyvin toiminut. Ja suunniteltu kuuleminen auttaa meitä ymmärtämään tämän. Ja sopimuksessa näiden ihmisten kanssa, tekstiä laativat, niin ainakin kahdessa maassa voidaan hyviä käytäntöjä voidaan tutkia. Käytännössä se tarkoittaa, että meidän täytyy ähm, aikaista määräaikoja jonkun verran, että saadaan tämä oikein tämä asia. Tietysti olen samaa mieltä tämän lainsäädäntötekstin kanssa, että se koskee vain reseptilääkkeitä, mutta lääkärin rooli tässä mielestäni Lääkärin pitäisi olla ainoa henkilö, joka tiedon saa. Ei pitäisi olla mitään syytä, miksi potilaan ei myöskin pitäisi saada tietoa. Täytyy vain varmistaa, että tiedon lähde on käytettävissä oleva ja oikea asianmukainen. Paljon varauksia tässä siis on, jotka täytyy selvittää. hylätä, emme halua tätä lakiehdotusta, emme halua hukata mahdollisuutta edistykseen. Meidän täytyy kovasti tehdä töitä ja tätä sääntelyvoimaa tässä lisätä. Paljon vastahakoisuutta on ja se valtioiden sääntelyelinten keskuudessa hyväksyä tätä. Sen tiedämme ja argumentit eivät ole aina perusteltuja, kuten rahoituksen puute. Ja se argumentti että välttämättä kasvaisi sen työn määrä, ja jota tässä täytyy tehdä, ja byrokratian määrä. Subsidiariteettikysymykset ovat tässä mukana, joita tähän voi soveltaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että aikataulumuutoksen myötä tämä on hyvin tärkeä. Asiasta täytyy tarkemmin analysoida, eri näkökohtia täytyy kuunnella. Vielä olemme ihan alkuvaiheessa, täytyy mennä syvemmälle ja, mutta niin täytyy tehdä objektiivisesti ilman, että on mitään ennakkoluuloja tästä asiasta. Kiitoksia. Sitten Gutierrez Cortines. Kiitos. Tulin hieman myöhään, mutta tämä asia, joka ei sihteeristölle ole niin tärkeä, niin on jätetty tänne myöhäisen ajankohtaan. No, seuraavat asiat. Olen yhtä mieltä Estelen kanssa lähes kaikesta, mutta haluan lisätä jotakin. Ensinnäkin pyydän komissiolta, että se teettäisi tutkimuksen, ja olen tyytyväinen, että tässä lykätään näitä ajankohtia, erityisesti koska ensiavuissa on paljon ihmisiä, johon tämä kysymys vaikuttaa. Tämä ei ole teollisuuden kysymys, vaan ihmisille tyrkytetään lääkkeitä, Tai esimerkiksi vanhukset eivät muista lääkkeitä he ovat ottaneet ja mitä ei. E- mutta jos tietäisimme, miksi näin on, on olemassa tutkimuksia syistä siihen, miksi ihmiset ottavat ja käyttävät lääkkeitä väärin, joutuvat tätä kautta hautaan Mielestäni tämä on todella tärkeä kysymys ja tämä on suuri osa tiedotusta, ei pelkästään se, että mitä lääke sisältää, vaan miten sitä käytetään. Ja sitten toiseksi Katsimarkkaakin hänen äitinsä. Minä voisin olla hänen äitinsä, mutta en aina ymmärrä näitä tekstejä. Eli tuoteselosteessa voisi olla yksi osa, jossa sanottaisiin perustietoja, eli että tätä lääkettä ei saa käyttää toisen lääkkeen kanssa ja niin edespäin. Tai että minkä painoisen ihmisen tulee käyttää kuinkakin, kuinka paljon mitäkin lääkettä. Eli pitäisi olla pieni osa, jossa olisi suuremmalla tekstillä printattua selkeää tietoa. Sitten sitten internet-tiedotus. Meidän pitäisi saada laatuetiketti, joka pakottaisi tuotteet siihen, että sama tieto, joka on tuoteseosteessa, laitettaisiin internettiin, jotta internetissä ei ole mitään lisätietoa. Näin ulkokäsin voitaisiin seurata sitä, mitä internetissä toimii. Ja eh-, ehdottaisin vieläkin pidemmälle menevä asia. Eli sellaiset lääkkeet, joita käytetään paljon, niin niissä niille jo äh, sellainen puhelimiin liittyvä järjestelmä tai viestijärjestelmä, jossa saataisiin tietoa lääkkeen käytöstä, niin että ihmiset saisivat väkipakollakin tietoa niistä. Tämä on tärkeää. Jos apteekit hyväksyisivät kaikki nämä kysymykset, niin tässä päästäisiin todella paljon eteenpäin. Kiitos. Herzlichen Dank ein kleiner... Kiitoksia. Tämä oli hyvä vinkki. Joskus kuitenkin pohdin, että me kaikki olemme päättäneet siitä, että nämä vaikeat asiat pitää kuitenkin sinne tuotteselosteeseen laittaa ja sitten emme niitä ymmärrä. Pohdimme, mitä muuta tänne vielä voisi pistää ja sitten ihmettelemme, että miksi tätä ei kukaan ymmärrä. No niin vielä komissiosta Sanchez, sen jälkeen uudelleen esittelijän loppupuheenvuoro. Um, thank you, Chair. I, I will be... Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska Rahatsimarkakis on selkeästi selittänyt ongelmat ja tarpeen toimia tällä alueella. Pyrin vastaamaan johonkin kommentteihin, jotka täällä on esitetty kuitenkin. Lyhyesti sanoisin, että Pyrimme tällä ehdotuksella luomaan puitteet, joilla kykenemme tarjoamaan informaatiota, jota yhteiskunta ja potilaat ja kuluttajat haluavat taaten samanaikaisesti mainoskiellon. Pyrimme olla esittämään selkeitä sääntöjä siitä, minkälaista tietoa voidaan tarjota ja miten. Laatukriteerit ja muut on tässä jo mainittukin. Me uskomme, että tämän asia, johon pitää tarttua, parlamenttikin on käsitellyt kysymystä aikaisemmin. Ongelma ei katoa. Tietoa kaivataan yhä enemmän ja yhteisön säännöt ovat epäselvät. Sitten pidän myönteistä puheenvuoroja, jotka pitävät tätä tarpeelli- tärkeänä aiheena, että meillä meidän pitää käsitellä sitä. Muutama lyhyt kommentti täällä esitetyistä näkökohdista. Mitä informaation luettavuuteen, lu, luettavuuteen tulee? Lainsäädännössä tarvitaan selkeästi, mitä tuotetiedoissa pitää mainita. Meillä on pitkä lista näistä aiheista. Parlamentti vaatii erityisesti äh, sääntöjä luottavuuteen liittyen. Eipä. Tuotetiedosta tietysti luottavia tulee sillä tavalla, että lainsäädännöllä niin määrätään. Me pyrimme parantamaan siis luottavuutta ja vastaisin äh, Ravago Tiedot ensin kommenttiin, että tässä lääkevalvontaehdotuksessa, jonka mainitsin äsken, siinä on juuri ne tiedot, jotka hän vaatii, eli jakso tuotetiedossa, jossa on avaintuotetiedot. joillekin lääkkeelle kyseessä on turvallisuusvaroitus. Älä, ei, älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana. Joskus käyttöohjeet nautti tyhjään vatsaan. Sellaista informaatiota, jota ei saa missata. Tämä lääkevalvontaehdotuksessa ja millä Roy annan tarkat viitteet. Muun suhteen pyrimme vastaamaan näkökohtiin, jotka täällä on esitetty, kuten eh, verkkosivujen laatu, jotka takaavat, että jos kuluttajat löytävät tietoa lääkkeestä internetiltä, me voimme olla varmoja, että tietää on että Meillä on ehdotuksia liittyen laatumerkkeihin verkkosivuille. Että pyrimme myös takamaan, että kaikki informaatiot ei ole vain englanniksi. Joten tavoitteiden suhteen on pitkälti samalla linjoilla kuin mitä täällä olemme tänään suurelta osin kuulleet. Jatkamme mielellään keskustelua täällä, mitä tulee Ruotsin puheenjohtajakauteen koskevaan kysymykseen. Ja päivän tiedon mukaan Ruotsi priorisoi lääkevalvontaa ja väärennettyjä lääkkeitä, joten heidän puheenjohtajakauden suunnitellussa kokouksessa käsitellään näitä kahta aihetta. He eivät ole suunnilleen käsittelevänsä potilaalle annettavaa informaatiota. Kiitoksia. Täällä on vielä lyhyt puheenvuoropyyntö Gutierrez Cortinesilta. Niin yksi tärkeä asia vielä tähän lisäksi. Se on hyvin tärkeää. Se, mitä on nyt tapahtunut lintuinfluenssan osalta ja sikainfluenssan osalta, niin peitelty mainonta esimerkiksi Tamiflun osalta on ollut skandaalimaista. Ja tässä sanon hallituksen puolen. Rumsfeld on tässä varmasti innoissaan, koska jotkin lääkeyritykset ovat myyneet rokotuksen kaikkialle. En nyt tässä ota mitään nimiä esiin, mutta uskon, että meidän täytyy sanoa seuraava. Tämä ei liity tähän asiakirjan, mutta parlamentissa meidän pitää kiinnittää huomiota myös tasapainoon. Samoja asioita täytyy käsitellä samoin kriteerein, mutta miksi joissakin jäsenvaltioissa sitten toimitaan eri tavoin? Samo, samojen lääkkeiden kohtelu on erilaista, reseptilääke tai ei. Yksi esimerkki Espanjasta. Tämä on hieman surullista, mutta hieman vitsi. pilleri. Jos haluan ostaa sellaisen, minulla on kaksi tytärtä, toinen on rauhallinen, toinen taas ei Toiselle täytyy antaa jälki, pilleri etukäteen ja toiselle jälkikäteen. Äiti huolehti tästä ja nyt tätä pilleriä saa ilman mitään reseptiä. Mutta toisessa formaatissa taas reseptillä. Me tarvitsemme samaa politiikkaa kaikille lääkkeille. No, Kiitos. Ja sitten vielä Katsimarkaakin. Se ehkä hän voi vielä käsitellä tätä kysymystä. Mä kenellään. Siis, clear. No jos oppisit tuntemaan, että tarkoitus selvittää asiaa. No tiedoksi. Niin, psykologiakin kiinnostaa. Rokotus on, otettu, on sitä otettu pois. Täytyy kollegoille sanoa. Tamiflu asia on arvokas, sitä voi tehdä kuuntelutilaisuuden parlamentissa. Mitä itse asiassa tapahtuu, kun ihmiset, jotka ovat poliittisissa viroissa, kuten mainitsemanne herra, tällaisten sotilasesikuntien kautta levittävät tietoa ja siihen liittyy yhtiöitä, nehän on tapahtunut. Euro, ylpeänä eurooppalaisena katsoisin, että onko tämä nyt ihan järjestyksessä, että kun on amerikkalaista tietoa, tähän viittasin niin USAsta, Gefekte sanotaan uusaksaksi, tietoa tulee, mutta rokotuskampanjat eivät kuulu tähän. Ne ovat jo nyt mahdollisia, jos ne saavat luvan asianomaiselta viranomaiselta. Sehän riippuu jäsenvaltiosta. Yleisellä tasolla täytyy sanoa, koska komissio vastasi useimpiin kysymyksiin, mitä tulee Ruotsiin, niin tämä lääkepakettihan on jumissa vain tältä yhdeltä osin. Se on kuitenkin yhtä tärkeä kuin muutkin. Tämä alue on kansallisille hyvin tärkeä. Olen hyvä, niin että minulla näin hyvät varjoesittelijät on. Herra Koreida Kampos oli itse ministeri ja jopa terveysministeri. Ja on tehnyt neuvostonkin näkökulmasta työtä tässä. Mutta se, mitä monet ja minun äitin, niin täytyy ottaa kahdeksan lääkettä päivässä. Hän ei ole niin koulutettu niin kuin jotkut meistä, jotka istuvat. Ja jos sen kaiken lukisi, niin hän olisi pelokas eikä ottaisi lääkettä. Tämä on tällainen ilmiö. Tietysti CDU-laisena Olisi ottanut aiemmin lääkkeet. No. Nykyään on ihan erilaisia välineitä ja aineita. Ihan konkreettinen esimerkki. Tällainen luvan saanut autorisoitu nettisivusto. Siellä voidaan esittää pieni filmi, joka tekee selväksi, että miten tiettyjä lääkkeitä otetaan, mikä vaikutus niillä on. Siis nämä keinot ylittävät täysin tämän pienen paperin, joka lääkkeen kanssa annetaan, että jos tämä viranomaiset ovat antaneet luvan tälle filmille etukäteen, niin tällaista asioista on kyse. Yhteiskunta ikääntyy, asia koskee yhä useampia ihmisiä. Se Kristiina, kun viittasi painoon, on tietysti tärkeä ja, ja sen vuoksi pitäisi mennä tähän suuntaan vahvasti aikataulua. ei välttämättä tarvitse lykätä, kuulemistilaisuus tehdään nyt on jo paljon keskusteltu ja komissiolta täytyy kehua, koska tämä raportti tässä on hyvä. Ei sinne niin paljon tarvitse muuttaa yksittäisiä kohtia, voidaan vielä täyttää mainittuja, mutta sen lisäksi täytyy sanoa, että komissio on hyvää työtä tehnyt. Vuosiahan se on kestänyt ja nyt se täytyy panna toimeen lopulta. Kiitoksia puheenjohtaja. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Nyt voimmekin siirtyä kohtaan yhdeksän, Lääkeväärännökset. Esittelijä on Amalia Sartori. Hän on joutunut odottamaan tässä pitkään. Kärsivällisesti hän on odottanut. Joten nyt meidän on syytä häntä kuunnella. Sartori, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä kuunnellut, mutta myös kuunnellut tätä keskustelua hyvin tarkkaavaisesti. Se liittyy tähän saman tärkeän asian. Tärkeä, se on tärkeä kaikkien kansalaisten kannalta ja, ja aiheuvat siis lääkkeet. Ja meidän kaikkien olisi pyrittävä siihen, että direktiivillä ja asetuksilla saadaan taattua kansalaistemme asema. Se direktiivi, jota minä olen käsitellyt, koskee lääkeväärännöksiä ja tämä on vuoden 2001 83 direktiivin muuttaminen. Ja tässä halutaan estää väärännösten markkinoille pääsy. Tämän direktiivin lisäksi käsittelemme voimakkaasti myös lääkkeiden vaikuttavia aineita. Vuoden 2006 69 julkilausuman jälkimainingeissa, jossa pyydettiin, että hyviä valmiste, valmistuskäytänteitä käytettäisiin laatutakeena sekä lääkkeille että niiden vaikuttaville aineille, jotka ovat tärkeä osa lääkkeitä. Eli direktiivi 2001-83 ei pitänyt sisällään samoja velvoitteita eurooppalaisille tuottajille ja Euroopan ulkopuolisille tuottajille. Ja tämä aiheutti suurta haittaa kansalaistemme terveydelle ja myös Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle. Jäljitettävyydessä vaikuttamien aineiden kohdalla lääkkeiden jäljitettävyyden lisäksi, niin tämä on äärimmäisen tärkeä osa turvallisuutta. Yleensä väärännökset jaetaan, lääkeväärännökset jaetaan kolmeen kategoriaan. Yksi niistä koskee identiteettiä, eli että tuotteessa ei ole oikeaa aine, ainesosaa tai sitä ei ole kyllä sopivaa määrää. sitten äh, on voitu laiminlyödä varastointi- ja kuljetussääntöjä. Ja sitten kolmanneksi alkuperä on eri kuin annetaan ymmärtää tai sitä on ilmoitettu. Nämä ovat yleensä ne kolme väärännöskategoriaa, jotka ovat helposti löydettävissä lääkkeiden osalta. Kansainvälinen terveysjärjestö on sanonut, että yksi prosentti teollisuusmaiden lääkkeistä ovat väärennettyjä. Tämä ei ole mikään pieni määrä, kun ajattelemme, että kyseessä ovat lääkkeet, joilla olisi tarkoitus hoitaa kansalaisiamme. Mutta tätäkin huolestuttavampi on se fakta, että väärännösten määrä lisääntyy noin 20 prosenttia vuosittain. joka vuosi noin miljoona 500 000 väärennettä lääkepakettia tulee Euroopan markkinoille, mutta lisäksi meillä on sisämarkkinoihin liittyvä ongelma. Ja lääketuotteiden, geneeristen tuotteiden äh, tuottajista siellä on mukana. Työntekijöitä yli 600 000 ja paljon pk-yrityksiä. Ja se, siihen menee 17 prosenttia tutkimus- ja kehitysmenoista EU-ssa. Tällä on suuri merkitys koko teollisuudelle ja siksi pyydämme, että voisimme tehdä tiivistettyä yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa, koska tämä koskettaa kansalaisten lisäksi Euroopan teollisuutta. Meidän täytyy muistaa, että 31 prosenttia lääkeväärinnyksistä tulee Intiasta, 31 prosenttia Arabiemiraateista ja noin 20 prosenttia Kiinasta. Komission tekemät ehdotukset haluamme niitä täydentää. Ensinnäkin meidän pitäisi tällä alalla päästä siihen, että Eurooppa edistäisi esimerkiksi kansainvälisessä WHOssa lääkeväärennösten löytämistä, havaitsemista ja niiden määrittelemistä, koska tällä hetkellä kansainvälisesti ei ole yhtenäistä määritelmää tältä osin. Sitten toinen kysymys on se, että kaikki lainsäädäntö, jota tähän asti on olemassa, ja kaikki hyvät käytänteet, joista on puhuttu, on koskenut ainoastaan jakeluverkostoa ja tuottajia. Eli hyvä, hyvät tavat tuotannossa, hyvät tavat jakeluverkossa. Ne ovat olleet tässä käsittelyn kohteena. Mutta tähän liittyy myös muita aiheita, joita ei ole juurikaan käsitelty. Sitten yksi uusi elementti. Markkinoille on tullut perinteisiltä tuottajilta erilaisia tuotteita, ja henkilöitä, esimerkiksi brokereita, jotka ostavat kolmansilta tahoilta lääkkeitä, myyvät niitä eteenpäin, tai sitten sellaisia, jotka ostavat lääkkeitä itselleen ja myyvät niitä eteenpäin. On syntynyt tällaisia uudenlaisia luokkia, jotka lääkkeitä myyvät, ja tähänkin pitäisi puuttua. Sitten kysymys siitä, kuka takaa hyvien käytänteiden sertifioinnin tuotannossa, jonka kautta väärännöksiä vältettäisiin. Siksi meistä on tärkeää, että voidaan tutkia kaikkia tuotantolaitoksia EUn ulkopuolella eurooppalaisen viranomaisen tahosta, taholta. Ja tämä on entistä tärkeämpää, jos puhumme lääkkeiden lisäksi vaikuttavista aineista, koska tällä hetkellä tuomme lääkeaineiden vaikuttavista aineista suuren, hyvin suuren määrän Eurooppaan ja niitä käytetään sitten Euroopan lääketeollisuudessa. Heikko kohta on se, että mm, kuvittelemme, että voitaisiin käyttää kahta erilaista luetteloa. Ensinnäkin luettelo jäsenvaltioissa, joissa no, lainsäädäntö on samankaltaista tai parempaa kuin Euroopassa. Ja tämän laatimiseksi tarvittaisiin kolmisen vuotta. Ja sitten toisessa osassa tai listassa Jos sertifiointia ei ole, niin viranomaisen tai emeän pitäisi pystyä valvomaan tilannetta. Sitten tuotteen jäljitettävyys. Se on yksi perustavanlaatuisista kysymyksistä, kun taistellaan lääkeväärennyksen vastaan. Ainoastaan jos pystymme ymmärtämään mistä lääkkeet ovat lähtöisin, mitä kautta lääkkeen ainesosat ovat tulleet tai mikä niiden reitti on ollut, niin pystymme entistä paremmin valvomaan näitä. Ja toinen ongelma liittyy sanktioihin. Nyt ne ovat liian lieviä. Tarvitsemme tiukempia sanktioita, joilla voidaan rankaista lääkkeiden väärentäjiä, joita voitaisiin sitten soveltaa eri, jäsenval- e- eri valtioiden välillä. Tätäkin olemme käsitelleet jo aikaisemmin. Internet-myynnin kautta liittyvät riskit ja miten siellä voidaan puuttua lääkevärännösten myyntiin. Mutta tämäkin on aihe, jota emme pysty uskoakseni ratkaisemaan tai jonka osalta emme pysty ottamaan huomioon kaikkia internetmyyntiin liittyviä näkökohtia. Ja vielä viimeinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on, että direktiivin voimaantulolle 18, 20, 24 kuukautta. Mm, pohdin, voitaisiinko näitä määräaikoja hieman lyhentää, koska aihe on niin tärkeä. Se olisi parempi. Sitten toinen lähestulkoon uusi asia. Kuolleisuus, joka liittyy tuo lääkkeisiin ei elä, enää ole liittynyt vaikuttaviin aineisiin, vaan ainesosiin, joita lääkkeissä on ollut. Eli niissä on ollut vääriä ainesosia, vaarallisia aineita. Ja tämä on aiheuttanut kuolematapauksia erityisesti kehitysmaissa. Joten tältäkin osin tarvittaisiin sääntöjä, jotka koskisivat ainesosia. No, herzlichen Dank. Ähm, dann darf ich... Kiitoksia. Seuraavaksi annan äh, sosialisti varjo esittelijälle puheenvuoron. Herra Correa, Correa de Campos puhuu tässä nyt sosiaalidemokraattien ryhmän nimissä. Te olettekin monilla rintamilla tässä aktiivinen. Puheenvuoron teillä. Thank you, Mr. President, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En puhu hyvää saksaa, joten puhun englantia, jos sopii. esittelijä Judith Merkis ei pääse paikalle, koska hänellä on tehtäviä Hollannissa – Haluaisimme ensiksi kiittää komissiota kattavasta työstä ehdotuksen muotoiluksi. Esittelen varjoesittelijän näkemykset lyhyesti liittyen ehdotukseen, joka koskee väärennettyä lääkkeitä pääsyä lailliseen levitykseen. Täytyy painottaa, että potilaan turvallisuus kaiken edelle. Täytyy myös kuluttaja yleisesti pitää mielessä – ja tässä komission ja ehdotus mainitsee ainoastaan sopimuksen artiklan 95. täytyy ottaa huomioon, jos muita artikloita pitäisi ottaa myös mukaan. Yksi esimerkki voisi olla artiklasta 52 joka koskee kansanterveyttä. Ennen kuin aloittamme keskustelun väärätystä lääkkeestä laillisessa jakeluketjussa, meidän täytyy määritellä väärätyt lääkkeet ja kansainvälisesti hyväksytty määritelmä olisi optimaalinen, mutta tällä hetkellä jopa e- e- pelkkä eurooppalainen yksimielisyys auttaisi. Täytyy myös miettiä tämän direktiivin sovellusalaa. Tämä koskee ainoastaan reseptilääkkeitä. Meidän täytyy miettiä myös muita farmaseuttuisia tuotteita. Esimerkiksi mitä me kestelemme geneerisiä lääkkeitä. Pitäisikö raaka-ainetkin ottaa direktiiviin mukaan? joka kollegalle ei ole selvää. Neljänneksen lisessäinnin välillä on suuri ero jäsenmaiden kanssa selkeämmän ää, kuvan saamiseksi ja pitäisi vallata enemmän. Viidenneksi meidän täytyy painottaa, miten voidaan taata, että mitä me voimme tehdä erilaisille, tällaista vuotoa laillisessa ketjussa. Ei tapahdu, että väärennettyisiä tuotteita ylivätäisi kuluttajalle parempi tuotteiden autenttisuuden osoittamiskeino välineistö olisi hyvä, mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon kuluttajille koituvat kustannukset, jotka täytyy pitää mahdollisimman alhaisina. Kuudennekseen vastaisissa keskustelussa pitää myös puhua siitä, kuka on vastuussa äh, jäl- jäljitysjärjestelmän tietokannasta sen takaamiseksi, että teollisuuden tämä olisi toimiva, tietokannan pitäisi olla riippumaton. Riskit ja turvallisuus on olennainen kysymys tässä. Ja lopuksi täytyy noudattaa, että internet on merkittävä väärennetön lääkkeiden lähde. Useimmat lääkkeet saadaan sieltä ja määrtävät, murskaavat yli puolet internetissä myytävistä lääkkeistä saattavat olla väärennöksiä. Ja meidän täytyy taistella äh, internetmyyntiä vastaan ja saada tiukemmat säännöt. Mr. Chachimakakis. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, danke den Kollegen, sind auch diesmal... Kiitoksia kollegoille. Tälläkin kertaa paljon hyviä asioita sanottiin. mä internetistä haluaisin vielä sanoa, että internethän on päälähde Vähän väärännettyille lääkkeille Joitakin tutkimuksia on olemassa WHOlta. Sanoit, että noin 50 prosenttia väärennetystä tuotteista tulisi internetin kautta. Saksan keskusrikospoliisin selvitys sanoo, että jopa 80 prosenttia Saksasta löydetystä lääkkeistä väärennetystä tulisi internetistä. Ja tässä täytyy esitystä vielä parantaa. Tässä ei yksinkertaisesti säännellä esimerkiksi, että voisi olla tällainen luettelo – luvan saaneista internet-apteekeista, joista saisi myös sitten luvan, luvallisia tuotteita. Mutta tämä kaikki käy, jos tehdään suuri tiedotuskampanja kansalaisille, ei voi odottaa, että jotenkin tämmöisiä lifestyle-tuotteita, elämäntyylituotteita, asiasta jostakin tilaan, että saa sitten todellakin alkuperäistuotteen. No toinen kohta koskee kuluja koska tämä jäljitettävyys komission puolelta, jota ehdotetaan, ja etikettöinti, siihen liittyy kuluja. On eri keinoja tämä toteuttaa, ja olen iloinen sitä että olin kuulemistilaisuudessa, jossa esittelijäkin Rova Matias oli paikalla, ja sieltä otettiin paljon ideoita mukaan. Siellä pystyttiin vielä kerran huomaamaan, miten pienet yritykset lääkealalta heille tulee paljon lisää kuluja, Kun tällainen ehdotus tehdään, niin sitä täytyy ajatella myös. Ja tämä teknologia täytyy suunnata sen mukaan. Niin, nämä välittäjät ja agentit, heille täytyy olla säännöt tarkasti, miten heitä rangaistaan, jos he tuovat tähän jakeluketjuun näitä väärennettyjä tuotteita. Rinnakkaiskauppiaat kuitenkin ovat tässä katettuina komission ehdotuksessa ja he ovat enemmänkin tällaisia, jotka valvovat tätä prosessia kuin sellaisena, joita täytyisi eh, tämän käsitellä ikään kuin väärennettyjen eläkkeiden. Irina Sanchez. No niin, kiitos. Ja vielä lopuksi Sanchez-komissiosta. Ah, tulipa mukaan. Tässä vielä yksi puheenvuoro. Provavelmente não é suposto eu falar, mas uh, não sou relatora sombra, mas uh, acho que estando aqui na posição... Niin. Eh, en ole varjo esittelijä, joten en uh, tässä... Minun ei tulisi käyttää puheenvuoroa, mutta olen var- olen täysjäsen tässä valiokunnassa ja haluaisin ottaa lyhyesti kantaa tähän mietintöön, tehdä lyhyen huomion. Kysymykset, jotka ajettiin esiin, jotka esitteli Sartori otti esiin, samoin Kampos ja toinen kollega häntä ennen, ovat keskeisiä kysymyksiä. Ja kannan niistä suurta huolta tämän mietinnön suhteen. Valmiuteni tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa on äärimmäisen suuri. Ja meitä kiinnostaa se, että pääsemme pikaisesti eteenpäin asiassa. Tiedätte, mikä aikataulu on. Ja koska tässä ei voida tehdä tiivistettyä yhteistyötä, vaan sitä tehdään eri tasoilla, niin luomme kirjat tässä kiinni aikaa um, ja tehdä ehdotuksia. Haluaisin, että mietintö esiteltäisiin ennen tai 3.12. mennessä. Ja varmasti pääsemme suurimmasta osasta kysymyksistä yhteisymmärrykseen. Kiitos. Tämä on hyvä tarjous valiokuntamme kollegoille. Nyt Sanchez. Thank you, Chair, and, um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos niille, jotka puhuvat sen puolesta täytyy toimia nopeasti väärennösten alueelle. Siihen me tällä ehdotuksella pyrimme. Täällä on otettu monia konkreettisia asioita esille. Ja jos tarttuisin kaikkiin, saattaisin anastaa teiltä illan, joten keskityn muutamaan Määrittelytelmä kysymykset otin sille sekä Sartori että Korea Kampas. Voin vakuuttaa teille, että komissio on omistautunut kansainväliselle luille yhteisen määrittelyyn aikaansaamiseksi, mutta se on hankalaa, kun yksityiskohtiin mennään. Tekstissä ei ole täsmästä määritelmää, mutta ehdotuksen otsakkeesta ja, ja siitä, että muissa säännöissä käytetään samaa tekstiä. Sillä me pyrimme tekemään asian selväksi, kuten rouva. Sä siitä tuotteet, joita ollaan väärännetty niiden identiteettiin, historiaan tai lähteneen suhteen tuotteita, jotka eivät ole, mitä ne väittävät olevansa. Pyrimme tähän kansanterveyssyistä riippumatta immateriaalioikeuksista, koska meillä on lainsäädäntöä, joka koskee tuoteväärennöksiä suhteessa intellektuaalisen omaisuuteen. Me haluamme myös tarttua tapauksiin, joissa mitään impro-oikeuksia, tuollaisia omistusoikeusrikkomuksia ei tapahdu, mutta tuote on kuitenkin väärennetty lähteen seinätetettinsä tai muun suhteen. Ja sitten turvallisuuspiirteet seurattavuuden aikaansaamiseksi. Mietteessämme, mitä ehdottaa, olemme pyrkineet tasapainottamaan kansanterveyden vaatimukset, niin näiden todellisten riskien kanssa, joita me nyt kohtaamme, ja toimenpiteen kustannukset ja turvallisuustekijöiden tapauksessa kustannukset ovat varsin korkeat. Vaikutusarviossa selitämme valintojamme. Pyydän, että pidätte tätä mielessänne, kuten Rajmarkkakis on todennut. Ja sitten kysymys, mitä tehdään aktiivisten aineiden tuonnin suhteen. Pitää mielessä, että monilla monissa meidän, markkino- monissa meidän markkinoilla olevissa tuotteissa on kolmesta maista tuot- tuotuja aineita. Meillä on uutta luova ehdotus, kuten esittely totesi, että valmistuksen ja välityksen alueen hyviä käytänteitä kunnioitetaan. Kommentoisin kuitenkin ehdotusta, että me ehkä tarvitsisi meillä pitäisi olla tarkastus, joka tekee toimivaltainen viranomainen. Kun teemme vaikutusarvion, saamme lukuja, jonka mukaan Hommassa on noin 20 000 tuotantolaitosta, jotka tuottavat aktiivisia aineita. Ja niputtamalla kaikki EU-resurssit toimivaltaisten viranomaisen resurssit, niin silti me teemme vain noin 60 tarkistusta vuodessa. tämän ehdotuksen olemme pyrkineet löytämään toimivia ratkaisuja, jotta voimme suostella kansanterveyttä, voimme taata hyvät valmistus- ja levityskäytänteet, asettamatta kuitenkaan vaatimuksia järjestelmällisille tarkistuksille, jotka sitten käytännössä törmäisivät ison täytäntöönpano ongelmaa. Pitäkääpä tämä mielessä, pyydän. Otitte esille myös kysymyksiä, jotka liittyvät sovellusalaan. Ja lisäaineisiin, mutta pyrkimykset laajentaa tätä aktiivisten aineiden ulkopuolelle. Sen pitäisi perustua riskiarvata periaatteeseen. Riski on alhaisempi kuin aktiivisten aineiden tapauksessa olemme tehneet riskianalyysin tässä. Ja tämä yksi yhteen säännöt lisäaineiden suhteen. Um, we, we tend to share the view that uh, Ms. might not be able to fully address the issue of the internet. Tässä ehdotuksessa ei internetkysymystä täysin kyetä ratkomaan, koska me emme tässä lääkkeiden väittäiskauppaa säätele. Koska apteekin säätely jäsenmaiden vastuulla, mutta ehkäpä jotkut tietyt aspektit voitaisiin saada säädeltyä. Jätän tämän tähän, koska huomaan, että kaikki tuijotatte kelloa, joka on jo vähän ylittänyt puoli seitsemän. Darf mich herzlich bedanken, auch für die Kiitos, että otette tämän aikakysymyksen huomioon. Kiitos komissiolle, monille jäsenille, sihteeristölle, erityisesti tulkeille, jotka työskentelevät täällä vähän yliaikaakin. Mukavaa kotimatkaa kaikille.